Okay, everybody, if you settle down. Um... No niin, hyvät naiset ja herrat, nyt pyytäisin teitä asettautumaan paikoillenne. Tässä jatkamme valiokunta äänestyksillä. Nytpä minulla onkin teitä täällä jo aika monta paikalla. Hyvä niin. Ja tosiaan ensinnäkin parlamentaarinen viikko, joka käsittää esittelee talouden ohjausjakso 28.30. tammikuuta täällä Brysselissä ja tuolloin useat valiokunnat pitävät yhteisparlamentaarisia valiokuntakokouksia. Kansalliset parlamentit on kutsuttu, samoin sitten Euroopan parlamentin jäsenet eri valiokunnista tutkivat komission vuosittaista kasvuselvitystä ja vuosittaisia suuntaviivoja talousarvioille komissiolta. Ja muistuttaisin, että meppien läsnäolo on erittäin tärkeää, mm, kun keskustellaan äh, talouden ohjausjaksosta. Ei riitä, että istutte salissa kaksi minuuttia allekirjoitettua ne läsnäolon listan ja häivytte sitten. Sitten hän on äh, trilogit. Ähm, kolmas trilogi pidettiin 16. tammikuuta. Olisi muuten todella mukavaa, jos joku edes olisi hiljaa salissa. Aikamoinen kuhina siellä nyt käy tällä hetkellä. Ehkäpä minä lopetan puhemisen, kunnes täällä sali hiljenee. Niin. Keskustelu EKP. Sitä artikla artiklalta on jatkuu liikkunut ja myös pankkiviranomaisesta keskusteltu. 23., 24. ja 28. tammikuuta kolmikantaneuvottelut jatkavat. Mitä tulee sitten pääomavaatimus vakavaraisuusdirektiiviin puheenjohtajavaltio Irlannin kaudella on jo 10. tammikuuta keskusteltu muun muassa benchmark-kysymyksistä, kriisihallinnasta, valvontaa sekä valvonta rangaistuksista ja muista teknisen tason kysymyksistä. Ja kolmikantaneuvottelujen osallistujat ovat olleet tässä sitten myös 15 tammikuuta kokoontuneet ja seuraavas kolme, seuraava kolmikantaneuvottelu on 30. tammikuuta. Tämän lisäksi haluaisin muistuttaa kaikkia varjoesittelijöitä, että heidän tulisi ilmoittaa kahdenvälisistä neuvotteluista, joita puheenjohtajavaltio Irlannin kanssa ovat käyneet. Ja tämä koskee kaikkia asiakirjoja. Täällä on nyt vähän sellaista suuntausta, että käydään kaiken näköisiä kahdenvälisiä neuvotteluja, joista minä puheenjohtajana en tiedä, joista muut neuvotteluryhmän jäsenet eivät tiedä. Ja jotta aikaa ei menisi siihen, että jokaisen trilogin alussa ensin menee aikaa siihen, että keskustellaan näistä kahdenvälisistä neuvotteluista, joista parlamentin tiimi ei tiedä, niin tämähän on aikamoinen ongelma. Jos minä ja muut neuvotteluryhmämme jäsenet eivät tiedä etukäteen, mistä on keskusteltu, niin minä puutun kyllä asiaan. Voin myös kertoa teille, että olen jo kirjoittanut uudelle euroryhmän puheenjohtajalle ja kutsunut hänet äh, käymään vuoropuhelua valiokuntamme kanssa niin, että voimme jatkaa samankaltaista vuoropuhelua kuin mitä meillä oli Jean-Claude Junckerin kanssa, jonka kanssa kävimme koko joukon hyvin kiintoisia ja tyydyttäviä keskusteluja. Sitten lopuksi taloudellinen vuoropuhelu ja mielipiteiden vaihto. Irlannin valtiovarainministeri Michael Noonanin kanssa käydään tänään kello viisi täällä valiokunnassamme, joten siinä tapauksessa, että äänestykset saataisiin päätökseen ennen tätä, niin muistakaa, että teidän on palattava saliin kello viisi. Vaihtoehto on tietenkin se, että minä <laughs> äänestytän tavalla, joka sitten kestää viiteen asti niin, että olette kaikki paikalla ministerin saapuessa. Näin saattaa kyllä käydä muutenkin. Onko teillä äänestyskortit? Toimitetaanpa tässä alussa nyt vaikka pieni koeäänestys. Laittakaa kortit paikalle. Jean-Paul. Meillä on vaikea iltapäivä edessämme äänestysten kanssa ja haluaisin tässä edustaja Sikonan tervehtiä. Ja meidän täytyy nyt pyrkiä päättämään siitä, että pidämmekö hänet EPPssä vai lähetämmekö takaisin sosialisteihin. Uh, well, well, that's his card. It's... No, mutta kyseessä ei sen ole henkilö, ainoastaan hänen nimilappunsa, joka nyt on sitten teidän riveissänne. Décision des huissiers, je crois. <laughs> Niitä tämä taitaa olla nyt äh, huissierien päätös. No. so. Mutta ihan koko henkilö ole paikalla, eli hänen poissa ollessaan. Äh, hänet on nyt siirretty siis toiseen poliittiseen ryhmään. Mutta toimitetaan nyt se koeäänestys kuitenkin. Äänestys on alkanut. Eli kaikkia pyytäisin nyt äänestämään joskushan nämä äh, äänimäärät nytkin meillä on vihreistä yksi ääni liikaa siellä. We still have one too many. Edelleen yksi ylimääräinen vihreä ääni. Ja vielä kaksi, kolme nappia painamatta, 41 korttia paikoillaan, mutta vain 39 nappia on painettu. Onko joku painanut nappia, mutta valo ei ole syttynyt? Aina minua huolestuttaa, jos kortteja on paikalla 41, mutta ääniä ei tule yhtä montaa. No niin, nyt kaikki ovat painaneet myös nappia ja olemme todenneet, että kaikki toimii. Hienoa. Me äänestämme nyt aivan ensin Euroopan keskuspankin vuosikertomuksesta 2011. Oletteko valmiina? Hyvä. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Joten seuraavaksi 24 puolesta vastaan tyhjää. No tarkistetaanpa tämä varmuuden vuoksi. Okay. Hyvä, äänestys on päättynyt. Oli se hyväksytty äänen 24 puolesta 17 vastaan. Kompromissi B puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi C puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 42 puolesta vastaan. Tämä on nyt hiukan sekavaa. Kokeillaanpa nyt uudestaan. Tarkistus 42 äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. No tarkistetaan, jos toivotte. Kaksi ääntä vielä uupuu, jos haluatte äänestää. Yksi vielä. No, ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy, vaikka yksi nappi onkin vielä painamatta. 23 puolesta 18 vastaan. Olin oikeassa. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi E puolesta kahdessa osassa. Ensimmäinen osa ensin puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Luulen, että hylättiin, mutta tarkistetaan vielä. Toinen osa kompromissista E siis. Kolme ääntä vielä uupuu, kaksi, yksi. Kiitos. Äänestys on päättynyt. Kyllä se todella hylättiin äänin 20 puolesta 23 vastaan. Ja nyt kompromissi F kolmessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty tarkistetaan, mutta kyllä se mielestäni tiukasti, niukasti hyväksyttiin. Viisi ääntä vielä puuttuu, kolme. Jos aiotte painaa, niin painakaa, hyvät naiset ja herrat, äänestys päättyy. Kyllä se on hyväksytty 23 puolesta 18 vastaan. Ja kolmas osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi G. Vain yksi osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 76 puolesta. Tarkistus 76 puolesta. Minulla lukee täällä 76, sanoo puheenjohtaja. Okay, we, we... 76 on pyydetty, että sitä äänestetään erikseen. Kompromissi ei siis katakaan sitä. Kyllä se näin on. 76 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 47 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 48 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 49 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi H, ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi I puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 58. Ja olinko väärässä? No, tarkistetaan koneellisesti 58. Ainahan voi tarkistaa, ei mitään hätää, hylätty. Sitten kompromissi J puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 71 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 72 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 74 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 78 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi K puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 75 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti 75. Meni aika tiukoille. neljä ääntä uupuu vielä. Painakaa nappia, jos aiotte. Äänestys päättyy. Viimeinen mahdollisuus. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Äänin 18 puolesta 23 vastaan. Kompromissi L puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi M puolesta vastaan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja tarkistetaan EPP ja ECR enemmistössä mielestäni. Kaksi ääntä puuttuu. Yksi. Äänestys on päättynyt. 24 puolesta 20 vastaan. Hyväksytty. 82 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi N kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Olen hiukan hämilläni, niin tarkistetaan. Aika tiukoille meni tämäkin. EPPllä on nyt yksi ylimääräinen ääni siellä. Voisiko joku EPPstä poistaa korttinsa? Kiitos. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Äänin 19 puolesta 25 vastaan. Kompromissi O. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Vain EPP äänesti toisin. Ei tätä tarvitse tarkistaa. 89 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Luulen, että hylätty. Kolme ääntä vielä puuttuu. Äänestäkää, äänestäkää jos aiotte. Äänestys on päättymässä. Päättynyt. Tosiaan hylätty. 92 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 95 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 99 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi P puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 103 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 104 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 107 ja muut puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt mennään numeroon 114 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi Q puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi R kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi S puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty Kompromissi T puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 128 puolesta vastaan tyhjää hylä, hyväksytty. 129 ja muut poistot puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. mikä seuraavana? Kompromissi U puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi V1 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. V2 puolesta V 2 V2 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2 V puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi X kolmessa osassa ensimmäinen osa puolesta. X ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Onko tässä sitten lopussa mitään järkeä, kun ensimmäinen osa hylätti? Toinen osa ei ole järkeä, koska ensimmäinen osa hylättiin, mutta kolmas osassa on järkeä. Onko esittelijä tällä kannalla? Osa kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Osa kolme on hyväksytty. Hyvä, osa kolme voidaan tarkistaa koneellisesti. Kolme ääntä uupuu vielä. Äänestys on päättymässä. Äänestys on päättynyt. Hyväksyttyä niin 22 puolesta 21 vastaan. Joten äh, nyt 152 ja muut poistot. Kaikki puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Mutta tarkistetaan tämäkin. 152 ja muut poistot. Äänestys on päättymässä. Hyväksytty. Sitten kompromissi Y puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi Z. Kompromissi Z puolesta vastaan tyhjää hylätty. No nyt täytyy äänestää näistäkö. Nyt on äänestettävä 158 ja muut poistot puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Eli nämä poistot menivät läpi. Seuraavaksi kompromissi AA kahdessa osassa. Ei kun 163 raukesi. No niin, kompromissi AA puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tämä oli ensimmäinen osa, mutta AA ensimmäinen osa tarkistetaan vielä koneellisesti. Luulen, että hylättiin, mutta täytyypä tarkistaa. Pari ääntä vielä. Äänestys on päättynyt päättynyt, hylätty 18.27 äänin. Osa 2 ei enää ole tarpeen, joten nyt äänestämme näistä poistoista 166 ja muut. Äänet puolesta. Vast- 166 ja muut puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt kompromissi AB, mutta se onkin vedetty vedetty pois, joten nyt äänestämme 172 ja muut poistot tarkistuksesta puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Ja näin menemme tarkistuksen 175 ja 176 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. AC-kompromissi. AC puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 185 puolesta vastaan tyhjää. Meni tiukoille. Tarkistetaan koneellisesti 185. Viisi ääntä vielä puuttuu. Äänestäkääpä nyt. Kaksi, yksi. Äänestys päättyy. Hyväksytty äänen 24.19. Kompromissi AD puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. AE puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 198 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. AF puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. AG puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 202 on vedetty pois. Ko? Ähm, Ennen seuraavaa tarkistusta 203 meillä on suullinen tarkistus, jota SD-ryhmä ehdottaa, ja tämä on kuulemma oikea kohta sille äänestyslistalla, että kaikki EU-jäsenvaltiot osallistuvat, ja niillä, niillä tulisi olla samat oikeudet ja velvollisuudet. Tämä on siis SD-ryhmän suullinen tarkistus. Voidaanko se hyväksyä, voidaanko sitä äänestää? Eli äänet puolesta Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja nyt 203 raukeaa, eli nyt 204 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. 205 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 208 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 209 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 210 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 2 AH puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. AI puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 240 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. AJ kolmessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmas osa puolesta haluatte tarkistaa toisen osan. Hyvä on tehdä niin. Ovat kaikki äänestäneet. Eivät vielä. Nyt EPPllä on yksi ylimääräinen ääni siellä. Kutsutte joukkonen paikalle. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty ääni 23 puolesta 21 vastaan. Osa 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. AK kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Haluaako esittelijä tässä vaiheessa käyttää puheenvuoron? I have a note that you might... Minulla on ilmoitettu, että mahdollisesti tätä toista osaa haluatte muuttaa. Madam Chair. Kyllä puheenjohtaja, mutta en näe, kun kompromissi meni läpi. Mine. Niin kompromissi hyväksyttiin paitsi se osa, joka on osassa kaksi, eli sanat EMU halutaan korvata sanalla SSM. Nice kuitenkin kompromissistahan äänestimme. One. Niin, kompromissi ensimmäisestä osasta. Kompromissi. Mutta osa yksi on juuri kompromissi. Great. Emme me niin toimi. Think about the... Siis tässä on nyt kaikki muut, paitsi se, mistä ihmiset eivät pitäneet. Ehdotan siis suullista muutosta, eli lause, jossa todetaan in the roadmap of the genuine ja niin edelleen, että tämä lause poistettaisiin whether... Se on nyt toinen osa, eli halutaanko nämä sanat in the roadmap for a genuine EMU-sanat myös mukaan. Jos äänestätte puolesta, se tarkoittaa sitä, että säilytätte nämä sanat mukana. Ja jos äänestätte vastaan, nämä sanat poistetaan. Äänet puolesta sanat in the framework of the roadmap for a genuine EMU. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Nämä sanat on nyt poistettu. Sen verran siitä kompromissista. Hyvä. Ja seuraavaksi kompromissi AL puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 241, ei, ei, puheenjohtaja korjaa, AM kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Toinen osa puolesta vasta. AM, osa kaksi, eikö teillä ole sitä? Kyllä, mutta meillä sanottiin, että kyseessä on 241. 241. Ei, ei. 241 ja 246 katettiin AL. Okay. So And we voted. Ja me äänestimme puolesta, mitä tulee ensimmäiseen osaan kompromississa AM, koskee naisia, tietenkin äänestimme puolesta. Ja nyt siis osa kaksi kompromissista AM puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 236 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan 236. Kolme ääntä uupuu vielä. Kaksi, yksi. Kiitoksia. Äänestys on päättynyt. Hylättyä niin 18 puolesta 27 vastaan. 243 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 244 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 245 puolesta vastaan tyhjää. Luulen, että hyväksyttiin, mutta tarkistetaan. 245. Check. Äänestäkääpä nyt kaikki. Pari ääntä vielä puuttuu. Kiitos. Äänestys on päättynyt. Tämä on hylätty äänin 21-24. Tarkistus 1 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 2 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 3 puolesta. Vastaan tyhjää. Tarkistetaanpa kolmonen. Taisi tulla hylätyksi, mutta tiukoille meni. Kaksi ääntä vielä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Äänen 26.17. Sitten johdantosan kappale C puolesta. Johdantosan kappale C puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Johdantosan kappale D puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 4 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 5 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Johdantosan kappale F puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tulee vähän EPPltä sekalaisia viestejä. Tarkistus yhdeksän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Luulen. Mutta paras varmaan tarkistaa. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty ennen 27.18. Näytti tiukemmalta tulokselta. 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Alkuperäinen teksti johdan tuossa kappale H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkoitus 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjää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 Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty niin 23 puolesta 22 vastaan, ei tyhjiä. Hyvänen aika sentään. Well, that's exciting. Um, congratulations. Mielenkiintoinen tulos. Onnittelut esittelijälle. Tehtävä ei suinkaan ollut helppo.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 Tähän yksi lisäys, kohta kohdalta äänestys siihen lähemmin, kunhan ollaan siinä kohdassa, mutta nyt lähdetään liikkeelle. EIP, vuosikertomus, kompromissi E kahdessa osassa, osa yksi puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty, osa kaksi puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty Sitten tarkistus 16 kahdessa osassa osa yksi puolesta. Kompromissi F, se tästä jäi huomaamatta. Eli siis kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 16 osa yksi puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan tilanne, osa 1 siis kyseessä, tarkistus 16. Äänestys alkaa. Minulla pitäisi nämä nappula tässä olla edessäni. Kaksi vielä. Hyväksytty 22, 21 lopputulos. Sitten osa kaksi puolesta vastaan. Minua häiritsee nyt tämä hälinä täällä ja muutenkin. Eli tarkistetaan tämä uudelleen osa kaksi siis. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 14 puolesta 30 vasta ääntä. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää. Monet eivät äänestä, eli tarkistetaan tarkistus 21 vielä. Vielä pari ääntä tarvitaan. Äänestys päättyy. Nyt ei enää ehdi mukaan. Hylätty 25 vastaääntä, 18 puolta ääntä, eli alkuperäinen teksti. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi I puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi J puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Talousarviovalvontatarkistukset kappaleeseen kolme kahdessa osassa. Tämä on uutta, joten luen tämän. Ensinnäkin osassa yksi sanotaan. Heidän tärkeys ja niin edelleen sen toimien luonteen mukainen. Toinen osa sitten pitää erittäin tärkeänä sitä, että EIP säilyttää AAA-luokituksen. Eli osa kaksi liittyy tähän kolmea luokitukseen. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Osa kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kuunt kappale 3 puolesta, kappale 2 puolesta. Kont, kappale kaksi puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Sitten kappale seitsemän puolesta vastaan, tyhjää. Tarkistetaan tämä. Yksi ääni vielä äänestys päättyy. Hyväksytty. Kont kaple kahdeksan puolesta. Enemmän käsiä, vähemmän puhetta, niin päästään nopeammin eteenpäin. Kont kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kont yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kont kymmenen puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kont 11 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tästä äänestämme, mutta e, jos kompromissi hyväksytään, niin sitten se pätee. Eli tämä on väliaikainen äänestys tarkistuksen 24 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Parempi näin. Sitten tarkistus 25. Sekin alustava. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty mutta tämäkin saattaa vielä muuttua. Sama pätee tarkistuksen 26, osa 1, alustavasti puolesti, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Osa 2, puolesta vastaan tyhjää. Äänestä ei ole tarpeeksi, eli tarkistamme. Äänestys päättyy. Hyväksytty, mutta saattaa vielä muuttua. Sitten 27 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi K puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. luku 6, puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi L, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavana kompromissi M puolesta. Kompromissi M vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi N, jota on tässä vähän hankala löytää. Sivujakaan ei ole numeroitu, mutta joka tapauksessa seuraavana kompromissi N vuorossa. Löytyykö N niin kuin nooti, tuhma. Kompromissien puolesta vastaan tyhjä, Hyväksytty. Sitten kompromissi O puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi P puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi Q puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt sitten itse tuhoava äänestys, jos kompromissiaksi hyväksytään. Eli siis tarkistus 51 puolesta. Tämä on vähän outo tilanne, tällainen ikään kuin alustava äänestys. Myönnän, että tilanne on vähän outo. Niin. Puheenjohtaja, minä tiedän, että kaikkien pitäisi puhua englantia, mutta jos sen lisäksi, että tämä Lista on aivan sekava, tehdään kaikenlaisia välikommentteja, tulkit eivät niitä ehdi tulkata, niin minä olen aivan hukassa. Ja näissä ei ole sivunumeroita, näitä ei ole numeroitu, nämä ovat väärässä järjestyksessä. Tämä on nyt vaikeaa. Tämä on sabotointia. Yeah, no, yeah, no, I, I, I have sympathy. I, I have sympathy. Um, okay. Ymmärrän ongelman. Eli tässä sellainen tarkoitus, josta nyt äänestämme, mutta tilanne saattaa muuttua, kunhan päästään kompromissiin X. Nämä ovat vähän oudossa järjestyksessä, löytyy nimittäin eri sivulta. Eli tässä mennään nyt vähän edes takaisin. Ehkä meillä pitäisi olla delegoitu asetus siitä, kuinka äänestyslista toteutetaan sitten pääsisimme eteenpäin. Be the first time I had requested. No ei olisi ensimmäinen kerta, kun tällaista menettelyä pyytäisin. Mutta äänestykset ovat aina oma lukunsa ja pientä hauskuuttakin tarvitaan. Tarkistus 51 puolesta. Pieni kysymys. Me emme äänestäneet kappaleesta 11 alkuperäisessä tekstissä. Siitä ei ole äänestetty. Tarkistukset 48 ja 9 raukeavat, sillä me äänestimme kompromissista, mutta alkuperäisestä tekstistä ei ole äänestetty. Sain kuulla, että alkuperäinen teksti tulee myöskin eh, kompromissin myötä katetuksi. Tästä luettelossa se ilmi käy, mutta näin kuitenkin on. Eli kappaleen 11 sisältö tulee katetuksi kyseisen kompromissin, eli kompromissin J myötä. Eli takaisin tarkistuksen 51 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi R puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 54 puolesta. Minä olen näihin väreihin tuttu. Nyt ei näitä värikoodeja ole tässä, niin tämä on vähän hankala. Kompromissi S puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kont 5 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kont 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Alkuperäinen teksti kaple 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Alkuperäinen teksti kappale 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi T puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi U puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 64 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kont 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kont 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kont 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Alkuperäinen teksti kappale 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 65 puolesta vastaan. Tarkistetaan tilanne. Kolme ääntä vielä, kaksi. Viimeinen mahdollisuus. Äänestys päättyy. hyväksytty 29.12. Tarkistus 66 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten suullinen vihreiltä kompromissi eh, eh, vitonen. Hyväksytäänkö se? Kukaan ei näytä vastustavan. Äänestetään tästä suullisesta tarkistuksesta erikseen. Teistä turhaa hämmennystä aiheuta. Ensin vihreiden suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan näiden tyhjänäiden vuoksi. Äänestys päättyy. Suullinen tarkistus on hylätty. Nyt sitten kompromissi vei ilman tätä suullista tarkistusta. Alkuperäisessä muodossa siis puolesta vastaan tyhjää ja hyväksytty. Tarkistus 70 seuraavana. Kompromissi V. Äänestämistä ikään kuin se olisi ollut kahdessa osassa, mutta nythän vasta hoidettiin tämä ensimmäinen osa ja sitten jälkimmäinen osa. joka alkaa sanoen recalls se tulee vielä selvittää, että halutaanko tämä Rickles-kappale mukaan, eli jälkimmäinen osio puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Pahoittelen, jos tässä syntyi vähän hämmennystä. kun tähän tuli mukaan tämä suullinen tarkistus, niin en tajunnut, että tämä olikin kahdessa osassa, mutta tarkistetaan vielä kompromissin V jälkimmäinen kakkososa, recalls-osa, sähköisesti siis koneellisesti. Right, one more to vote if you're voting. Yksi ääni vielä. Äänestys päättyy. Yksi ääni vielä. Äänestys päättyy. Hylätty. Ja nyt sitten voidaan mennä tarkistukseen 70 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 72 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten kompromissi X puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kont 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten koneellisesti loppuäänestys. hyväksytty 37 puolesta, ei vastaääniä, viisi tyhjää. Onnittelut esittelijälle ja onnittelut kaikille, vaikka tämä rakenteellisesti oli vähän hankala asia läpikäydä. kokemuksesta ja innovoinnin hengessä voisimmeko yrittää joskus toimia niin, että äänestäisimme äänestyslistalta ihan sattumanvaraisesti asioista. Well, you never know, it might be coming up. Ehkä tähänkin vielä päädytään. 16. Sen käsittely on siirretty. Sitten 17. Alve, asia. On what? Um, like this. Then these are withdrawn. There's a compromise. Well, can I have that one then? Yeah, sure. Take this one. Yeah. Okay, we've got some. Come on, it, it, it is a difficult voting. Tämä on vaikea äänestys rupeama. Meillä on nyt ehdotus. Tämä on David Kaasan mietintö. Voimme äänestää tässä blogeista 5, 4, 24 ja 5, jos tämä sopii kaikille näistä yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 ja 6 vedetään pois. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt voimme siirtyä blokkiäänestykseen 28 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja 16.20 tarkistukset yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sähköinen äänestys tekstisi sellaisena kuin se on muutettuna. Äänestys alkaa. That was good. One more person to vote if you're voting. I'm closing the vote. Äänestys päättyy. Äänestys päättyy. 41 puolesta, 0 vastaan, 0 tyhjää. Koko päätöslauselmasta äänestys. Äänestys alkaa. Somebody's plugging and unplugging. <laughs> I hope somebody is plugging in and out deliberately. Toivon, että joku tulee linjoille ja lähtee niiltä pois tarkoituksella, eikä kyseessä ole tekninen vika. Vielä kolme äänestämättä. One more to... Vielä yksi henkilö äänestämättä. Äänestys päättyy. Äänestys päättyy. 42. Päätöslausuman puolesta eikä ketään tyhjää tai vastaan. Hyväksytty. Kiitoksia, kiitoksia hyvin paljon näiden blokkiäänestysten järjestämisestä. Tämä auttoi erittäin paljon. Okay, right. Uh, let's all settle. Nyt taas aika joutua paniikkiin. Meillä on nyt Elisa Ferreiran mietintöluonnos vuotuinen kasvuselvitys 2013, Tarkistusta 20 puolesta. Anteeksi, en voi hoitaa tätä, jos ihmiset keskustelevat samaan aikaan, että minun täytyy nyt odottaa, että kaikki istuvat paikoilleen. Tämä koskettaa kaikkia. Right, I assume everybody now knows. Nyt kaikki varmastikin tietävät, missä mennään. Pyrimme nyt uudelleen äänestämään. Tarkistus 120 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistamme tämän sähköisesti. One more to vote. Vielä yksi henkilö äänestämättä. Äänestys päättyy. Äänestys päättyi. Joku ei äänestänyt, menetti mahdollisuudensa. 22 puolesta 18 vastaan. Erillisäänestyskompromissi. Yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Amendment to... Seuraavana meillä on suullinen tarkistus 128. Onko tässä vain kyseessä tämä sana unproductive, tuottamaton? Ilmeisesti tässä suullinen tarkistus koskettaa sanaa unproductive, tuottamaton. Olemme kaikki tyytyväisiä tähän puolesta. Vastaan tyhjää. Philip te taisitte nyt äänestää omaa suullista tarkistustanne vastaan, mutta se meni läpi. That replaces amendment 120. Eli tämä korvasi tarkistuksen 128, siirrymme tarkistuksen 129 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 130 puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. 131 puolesta vastaan, tyhjää. Minä en nähnyt, mitä Alde teki, joten minä täytyy tarkistaa tämä sähköisesti. If you don't put your hands up, I'm not counting. Ellette pidä ne ylhäällä, minä en laske teitä ja me joudumme tarkistamaan sähköisesti. Vielä kaksi henkilöä äänestämättä. Yksi äänestämättä. Äänestys päättyy. Tämä on hyväksytty. Tarkistus 132 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi B puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tämän vuoksi siirrymme kaikkiin seuraaviin kohtiin. 133 puolesta. 133 puolesta tämä on poisto. Vastaan tyhjää hylätty. 134 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Siirrymme tarkistukseen 143, 143 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi C kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 151 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 152 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 153 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi D puolesta Voisitko ryhmät äänestää nyt yhdessä? Eli kompromissi D uudelleen puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. Eli nyt siirrymme tarkistukseen 154 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Eli siirrymme kompromissiin E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 166 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 167 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi F kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Siirrymme kompromissiin G. Kompromissi G. Niin. I'm sorry, I forgot to announce that uh, oh, we... Anteeksi, unohdin ilmoittaa, että halusimme esittää suullista tarkistusta tässä. Tässä on kyseessä vain korvaus. Korvaisimme sanan siviö Economic Downturn, vakava talouden taantuma, muotoilulla poikkeukselliset olosuhteet, sillä tämä taitaa olla vahingossa. Me emme vahingossa käyttäneet samaa sanamuotoa kuin Sixpack-tekstissä. Eli tässä haluaisimme suullista muotoa muuttaa tämä muotoilu vakavan taloudellisen taantuman valossa – muuttaisimme tämän poikkeuksellisissa olosuhteissa, sillä muissa teksteissä emme käytä tällaista taantuma vai vaan poikkeukselliset olosuhteet muotoilua. Tämä siis liittyy tähän kompromissiin, mutta tämä olisi vain suullinen tarkistus. Me haluaisimme tässä siis käyttää samaa sanamuotoa tarkalleen kuin oikeudellisessa tekstissä on, eli poikkeukselliset olosuhteet. Is this what this is supposed to say? I'm sorry, I couldn't understand what was going Anteeksi, minä en ymmärtänyt, mitä tässä haluttiin korvata millä. Minä äh, ymmärsin, että haluatte tämän Sixpack-tekstillä nyt korvata. Siis tätäkö te tarkoititte? Compromise F Kompromississa F, tämä on hyvin yksinkertaisesti, kompromississa F on sovittu, että pyydetään komissiota arvioimaan tilannetta, jossa jäsenmaat ovat nykyisten poikkeuksellisten olosuhteiden valossa, kuten uudelleenlaaditussa SGPssä tehty. Eli minä ehdotan, että poikkeuksellisten olosuhteiden valossa tässä korvattaisiin tällä vakavan taantuman hetkellä. Eli komissiota pyydetään arvioimaan jäsenmaiden tilannetta tämän vakavan talouden taantuman valossa. Sylvie. Sylvie. Moi, je, enfin, je, je veux bien être dans un esprit de compromis, mais... Puheenjohtaja, kyllä minä kompromissin hengessä haluaisin tähän suostua, mutta varjoesittelijämme on nyt joutunut poistumaan ja minä en tiedä tarkalleen ottaen, minkälaisesta asiasta tässä on sovittu. Välillä nämä kompromissit ovat aivan sanatarkkoja. Me olemme äänestäneet tästä, mutta jos me tämän jälkeen palaamme tällaiseen sanamuotoiluun, uskon, että meidän työmme laatu siitä kärsii. I think, I think... Attendez, on a, on a voté et on a... Odottakaa nyt, mehän äänestimme tästä ja hylkäsimme tämän. Jonkin sanamuodon muuteleminen ei tässä enää muuta tekstiä millään tavalla. Me voimme äänestää tästä uudestaan ja tulos tulee olemaan aivan sama. Well, no, this, was, this is a change in the bit that was... Tämä nyt siis muuttaisi sitä osaa, joka tuli hyväksyttyä. Tämä oli osassa yksi, Jean-Paul. Mehän hylkäsimme osan kaksi. It is a big, big business. Well, mutta unohtakaa tämä nyt, jos tämä on hirveän vaikea asia. Fix this one. So... No, yritetään keskittyä nyt tähän. Eli nyt ensimmäisessä osassa, Jean-Paul, tämä ensimmäinen osahan meni läpi äänestyksessä. Ja siinä sanotaan poikkeus poikkeuksellisten olosuhteiden valossa, ja se haluttaisiin korvata nyt vakavilla talouden taantumilla, siis vakavan talouden taantuman valossa, eikä poikkeuksellisissa olosuhteissa. Onko tämä nyt selvä? Minulla on tässä kyllä nyt minulle ongelma, ja nyt minä en tiedä, puhutaanko tästä yhdestä, kohdasta yksi vai kaksi. Äsken te puhuitte tästä kohdasta kaksi.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 Tämä ei aiheuta mitään ongelmia, nyt me puhumme samasta asiasta, eli tässä ei ole mitään ongelmaa, mutta täytyy olla varovainen tarkistaa, että puhumme samasta asiasta. It's, it's our voting performance that takes a severe downturn at the moment. Yeah, okay. Nyt meidän äänestystuottavuutemme kärsii ja joutuu taantumaan vakavasti. Minä ehdotan, että nyt vahvistamme sen, että tämä Elisan äänestämä sanamuoto otetaan mukaan, mutta meidän täytyy äänestää siitä uudestaan. Eli kompromissi F, osa 1 sellaisena kuin se on nyt muutettu, osa 1 sellaisena kuin se on nyt muutettu puolesta, vastaan, tyhjää. Tämä on nyt hyväksytty muunnetulla sanamuodolla. Eli tämä osa 1. Seuraavana kompromissi G. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tämä tarkoittaa sitä, että siirrymme tarkistuksen 173 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 100, anteeksi, kompromissi H ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi H toinen osa puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Se. Uh, Voimme tarkistaa tämän. Eh, ehkä jotakin sekaannusta aiheutui. Okay, couldn't see the point of the split if you were voting in favor. Jos te äänestitte tämän kohtakohdalta, molempien kohtien puolesta, en ymmärrä miksi äänestimme kohtakohdalta. Äänestys päättyy, tämä on todellakin nyt hylätty. Things Should unfall, but never mind. Nyt joidenkin rauenneiden kohteen pitäisi palata, mutta emme välitä siitä. 83 puolesta vastaan tyhjää hyväksytystä, 84 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 185 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi I kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 191 puolesta. Mitä halusitko tarkistaa? You wanted to check the second. Te halusitte tarkistaa toisen osan kompromissista I. Start voting now. Um, right, so that was rejected, as I said. We now go... Tämä on hylätty, kuten todettua. Siis tarkistus 191 puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi J kahdessa osassa, ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Kolmas osa puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Afko 13. Afko 13 puolesta. Afko 13. Afko 13 puolesta. Odotan EPPtä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 199 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 200 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 201 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 202 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 203 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi K puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi L kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Uskon, että toinen osa raukeaa tämän myötä. Eli siirrymme seuraavana tarkistukseen 207, 207 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 214 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi M kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmas osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Neljäs osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. yksi puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty 222 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty 223 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. 224 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi N kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Uusi kompromissi O. New compromise O. In... Kompromissi O puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Two, three. Seuraavana, anteeksi, 234 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 235 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 236 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 237 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 238 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 240 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi P puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Siirrymme tarkistuksen 242, 242 puolesta, 242 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 243 suullisella tarkistuksella vihreiltä. Me äänestämme tästä suullisen tarkistuksen muuttamana. Vai tarkistatteko tätä, Jean-Paul? Okay. Two fourth. Eli 243 suullisen tarkistuksen kanssa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 244 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi Q puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 149 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi R kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seuraava osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistamme. Oops, I think I'm supposed to be voting now. Yeah? Minunkin piti äänestää. Has everybody voted? Votes closed. Äänestivätkö kaikki? Äänestys päättyy. Tämä on hyväksytty 22 vastaan 19. 2, 5, 8 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 259 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 261 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 262 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 263 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Suullinen tarkistus minulta ja esittelijältä. Tässä sovittiin työvaliokunnassa. Kaikki jotka puolustavat tätä vastaan tyhjää hyväksytty. Alkuperäinen teksti kappale 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Afko 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tässä on uusi alaotsikko puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja toinen uusi ala, otsikko, puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. What? These all go in, so we now go down to budget six. Budget six. Budjetti kuusi puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Budjetti 11 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyvä, hylätty. Regi 4 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Uusi alaotsikko aluepolitiikat puolesta vastaan tyhjää. to new. Ei kukaan vastusta tätä uutta alaotsikkoa aluepolitiikkana. Tämä on hyväksytty. Block to the end. Voimmeko äänestää tästä loppuun yhtenä ryhmänä? No, can we vote Reggie on block? Voimmeko me äänestää yhtenä ryhmänä Reggie? Registä ei, ei, emme voi, pahoittelen. Regi 1 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Regi 2 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Regi 3 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Regi 5 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Regi 6 puolesta vastaan, vastaan tyhjää hyväksytty. Laki seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraava alaotsikko puolesta vastaan. Mitä? Läskö. Voimmeko ottaa Afkon blokkina? Kaikki kerralla emme voi. Afko 1 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty Afko 3 puolesta vastaan. Odottakaa. Can we take AFCO? Can we take AFCO 3 onwards on? Voimmeko ottaa AFCON kolmesta eteenpäin kaikki kerralla? Puolesta vastaan tyhjää. Hyvä, kaikki hyväksytty. Compromise All right, we'll have a check on, on, on AFCO. No, tarkistamme AFCON. Yes, it's on block AFCO, apart from the first one. Eli AFCO-blokkina kaikki kerralla, ensimmäistä lukuun ottamatta. Eli AFCO puolesta vastaan tai tyhjää. Kolme vielä äänestämättä. Äänestys päättyy pian. Eli 24 16 vastaan. Go to compromise S in... Seuraavana kompromissi S. Tässä on kuusi osaa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vasta tyhjää hylätty. Tarkistamme tämän. Tarkistamme kompromissi S toinen osa. One more to vote if you're voting. Vielä yksi äänestämättä. Äänestys päättyy. Äänestys päättyy. Tämä on hylätty. That was the second part. Tämä oli toinen osa. That's the second part that we've rejected, which is... Toinen osa, jonka hylkäsimme. Nyt kolmas osa puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Neljäs osan puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Viides osa puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kuudes osa puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi of all those four, if all those compromises have been rejected? Well, it was the whole recommendation. Madam? Madam, no, no, yeah. I'm sorry, but I think there is a mistake uh, in interpretation. Tässä taisi olla nyt uh, jonkinnäköinen ongelma liittyen äänestyslistaan. Voitteko selvittää, mikä on ensimmäinen osa ja mikä on toinen osa kompromississa S? Koska ensimmäinen osa... Kyllä, kyllä. this, the first paragraph cut into part two and three. No, look, okay. I've had a request and I will tell you what is in my... Minulle tuli pyyntö, joten kerron, mitä minun äänestyslistassani on. Ö, ensimmäinen osa on suositus ilman osia, jotka on listattu sen alla. Ja osat, jotka on listattu sen alla, ensimmäinen osa, suositus yksi, toinen osa, kolmas osa, alkaen Namely Due, sitten alkaen ECB ja tämän jälkeen euro ja erityisesti euroalue. So that's, that's, we voted as we intended, I believe, yes? Eli nyt äänestämme kuten oli tarkoitus, tai tuli äänestettyä kuten piti. Hyvä. Seuraavana kompromissi T, joka on jossakin äänestyslistalla. Os, ensimmäinen osa kompromissista T puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa Kompromississa T puolesta vastaan. Voimmeko tarkistaa sähköisesti toisen osan kompromissista T? Well, you weren't voting, but the first part... Ensimmäinen osa meni läpi, mutta te ette äänestänyt. Sosiaaliset puhuivat keskenään. The second part, um, Right, three more to vote. Vielä kolme. Äänestämme siis toisesta osasta. Äänestys päättyy. Toinen osa on hyväksytty 32 puolesta 8 vastaan. Kolmas osa puolesta vastaan. Voimmeko tarkistaa kolmannen osan? Tämä on taas erilainen tilanne So have you voted? There's... Vielä viisi henkilöä, jotka eivät ole äänestäneet. Kaksi. Äänestys päättyy. Tämä on hyväksytty. 22 puolesta 18 vastaan. Seuraavana kompromissi. Uu. Yhdeksässä osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tästä ei tule mitään, jos tässä ihmiset istuvat käsiensä päällä. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Osa kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Osa neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Osa viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Osa kuusi. Tarkistamme osan viisi elektronisesti. So two more to vote if you're voting. I'm going to close the vote. Vielä kaksi henkilöä äänestämättä. Äänestys päättyy. Tämä on hyväksytty 21 puolesta 19 vastaan. Kompromissi U osa 6 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Osa 7 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Osa 8 puolesta Tämä riippuu nyt Aldesta, voin sanoa tämän teille. Eli minä, jos näytätte kätenä, niin tiedän mitä tapahtuu. Osa kahdeksan puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Osa yhdeksän puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Siirrymme nyt tarkistukseen yksi. Tarkistus yksi. Puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty Kompromissi UA, jossa on vihreiden suullinen tarkistus. Sopiiko, että äänestämme su- suullisella tarkistuksella muutettuna? Sopii eli puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Siirrymme tarkistuksen kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi V puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hylä, hyväksytty. Kompromissi W puolesta vastaan tyhjää hylätty. Siirrymme tarkistukseen 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 14 puolesta vastaan. Tyhjää. Meidän täytyy tarkistaa tämä elektronisesti. Tarkistus 14. Has everybody voted? I'm closing the vote. Äänestys päättyy. Tämä on hylätty 20 puolesta 21 vastaan. Uh, amendment 15. Tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Uskoisin. Meidän täytyy tarkistaa tämä. Se oli melko epäselvää. Tarkistus 15. That makes... Okay, vote's closed. Okay. Close the vote. And that's carried. Uh, so we now go... Tämä on hyväksytty, eli seuraavana tarkistus 19 puolesta. Against. Vastaan tyhjää. Täytyypä tarkistaa tämä 19 koneellisesti. Pari ääntä puuttuu vielä, jos aiotte äänestää. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 21.19. Sitten 20 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 21 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi X puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi y, y puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaanpa kompromissi Y. Tässäpä on erilaisia kokoonpanoja eri äänestyksissä. Kolme ääntä puuttuu, kaksi vielä. Painakaapa nappeja. Äänestys päättyy. 20-20 äänin hylätty. Jonkun nappi jäi painamatta ja tähän se ratkesi. Hylätty. Sitten kompromissi 29 puolesta. vasta Tyhjää. Tarkistetaan. Ryhmien kädet eivät oikein nouse enää. 29 siis. hyväksytty. Tarkistus 35 puolesta vasta tyhjä. Tarkistetaan tämäkin. Olen pahoillani, mutta nämä ovat niin tiukkoja äänestyksiä, eli jos jonkun käsi ei nouse, niin sitten se jää kyllä arvailun varaan. Ja vielä sekin, että ihmisiä on poistunut paikalta. Pari ääntä vielä puuttuu. No ette paina, älkää sitten. Äänestys päättyy. <laughs> Hyväksytty. <laughs> Vaikeapa niitä käsiä on laskea, jos ne eivät nouse. Sitten kompromissit Z. Haluaisiko joku tulla tähän johtamaan tätä äänestystä niin Voi, tulkaa ihmeessä. No niin, kompromissit Z puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 36 puolesta. Jean-Paul? Haluaisin kysyä, oliko teidän tarjouksenne yleinen tarjous vai oliko tämä vain niin kuin tätä äänestystä koskeva tarjous, sillä ehkäpä tämä saisi meidät harkitsemaan. Jean-Paul, you can come and conduct. No, Jean-Paul, koska vain haluat, tule johtamaan äänestyksiä. Tiedän, kuinka rakastat tätä äänestämistä ja kuinka helppoa tämä sinulle on. 36 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 42. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi AA. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten AB puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. AC puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 60 puolesta 60. Ei kun odottakaa, anteeksi, anteeksi, minä olen hämmentynyt. Tässä vähän innostuin liikaa. 58, 53, 53 puolesta vastaan. Tyhjää. Tiukoille meni, tarkistetaan koneellisesti. 53. Äänestäkää nyt, hyvät naiset herrat. Äänestys päättyy. Hyväksytty 22.18. Nyt voimme siirtyä 60. Tarkistus 60 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan 60kin. Vote's closed. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty 21, 18 äänen. Sitten kompromissi. AD puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty minun kuulokkeessani kuuluu jotain ääntä. Se häiritsee minua. AE puolesta vastaan tyhjää hylätty. 64 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 68 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. AF puolesta vastaan tyhjää hylätty. 69 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi Tässä lukee X, mutta en usko tätä. AG. Kompromissi AG puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 76 puolesta vastaan. Puolesta vielä vastaan. Hyväksytty. AH puolesta vastaan tyhjää hylätty. 82 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suullinen tarkistus vihreiltä tarkistuksen 86 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt 87 puo. No puheenjohtaja, en sanonut äsken mitään. Minä olen tässä väärässä, mutta tällä kertaa jälleen kerran minulla on suullinen tarkistus, joka ei ole täällä äänestyslistalla mukana. Äsken pääsin tämän läpi, mutta en halua kyllä muuttaa tätä tavaksi. I'm very sorry. I... Olen todella pahoillani, minulle ei oltu kerrottu tästä, siis suullinen tarkistus vihreiltä, tarkistuksen 86. Se muutti sana is reflected in ja siitä tilalle tuli has impact on. Eli tässä todella, että kilpailukuilulla on äh, vaikutusta äh, valtionvelan korkoihin ja niin edelleen. No nyt meillä on tässä toinen sitten vielä, joka on suullinen tarkistus 87 tarkistukseen. Tähän lisää partially. Whereas high certain euro area member states are partially due to a perceived lack of credibility. Eli tähän lisättiin tämä sana partially osittain. Tämä on mielestäni aika järkevä tarkistus, joten jos tämä sopii teille, Tämä on siis 87 tarkistus näin muutettuna puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten 88 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 89 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. AI kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Osa kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten tarkistus 90. Y- puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten sitten äh, seuraava puolesta vastaan tyhjää. Hylätty tämä oli siis AJ. Sitten 98 äh, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi 104 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi AK puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 108 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 109 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AL puolesta vastaan tyhjää hylätty. 110 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 111 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 112 puolesta vastaan. Ja täytyypä tarkistaa tämä vielä. Tässä on hiukan erilaisia äänestyskäyttäytymisiä aina välillä. Ovat kaikki äänestäneet. Kaksi ääntä puuttuu, äänestys päättyy. 22.18 hyväksytty. AM puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 117 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 118 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 119 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Niin, Emily? Very briefly, I, I think this vote reflects... Aivan lyhyesti uskon, että tämä äänestys heijasteli erittäin hyvin sitä, että tämä koko prosessi on ollut sekasotku. Ja tästä syystä ja monista muista syistä me äänestämme tätä vastaan. Meidän tämän valiokunnan täytyy nyt pohtia eurooppalaisen ohjausjakson tulevaisuutta. Nämä asiat ovat liian tärkeitä sille, että me voisimme täysin epäselkeän tekstin perusteella tällaisella listalla äänestää tässä päädymme aivan epätyydyttävän tilanteeseen. Meillä pitäisi olla poliittinen keskustelu erilaisista näkökulmista. Me emme hyväksy tätä menettelytapaa, emmekä tätä koko prosessia, sitä kuinka se on sujunut. Haluan tämän suoraan sanoa. Jean-Paul. No, Rouva puheenjohtaja, hyvät kollegat, ei ole tapana, että ennen äänestyksiä arvostellaan kollegoja, jotka eivät ole äänestäneet demokratiassa. Kaikki ilmaisivat mielipiteensä omien kantojensa mukaisesti. Minusta ei ole hyväksyttävää, että ennen äänestystä meille sanotaan, että koska emme ole tässä päässä tyydyttävän tulokseen ja koska muut ovat epäilyttäviä henkilöitä, he eivät tee oikein töitä tämä heijastelee valiokunnan enemmistön kantaa omalta kannaltani minä en halua kommentoida tätä menettelytapaa, jolla olemme toimineet. Minä totean vain, että viime vuonna edellisen mietinnön kohdalla me saimme aikaan suuren enemmistön eurooppalaisen ohjausjakson suhteen. En nyt puhu tästä tämän enempää. Thank you very much. Uh, I would like... Kiitos paljon. Haluaisin ilmoittaa, että loppuäänestyksen jälkeen, ei toki sitä ennen voi antaa äänestysselityksiä. Minä en mene täysistuntoon ilman Ekonin kantaa, siksi me äänestämme. Tämä ei voi jäädä Empl-valiokunnan käsiin. Meidän on saatava parlamenttilta koordinoitu kannanotto ajoissa ennen täysistuntoa, eli meillä on tässä vielä hiukan aikaa solmia lankoja yhteen näiden valiokuntien välillä. Tästähän on jo keskusteltu valiokuntien kesken näiden kahden esittelijän välillä. Haluan kiittää vihreää ryhmää eh, siitä, että eivät enää jatkossa leiki puheenjohtajaa. Nyt äänestämme tekstistä näin muutettuna. Votes open. Äänestys on alkanut. Right, the vote's closed. Äänestys on päättynyt. And the report is rejected. Tämä mietintö on hylätty äänin 19 puolesta 21 vastaan. Ei tyhjä. Right, okay. Right, uh, so now uh, in line with... Ja ihan menettelyjemme mukaisesti. Minä kerron, mikä meidän menettelytapamme nyt on. Käytännön mukaan Tämä mietintö palautetaan esittelijälle ja seuraavan koordinaattorin kokouksen esityslistalla tämä aihe esiintyy ja tuolloin päätetään jatkotoimista. This is... Right. Nyt äh, hu- välihuudot tulivat ilman mikrofonia, eli ne eivät kuuluneet tulkeille. Toteaisin, että ne, jotka eivät olleet paikalla äänestämässä, päättivät siitä, mikä meni läpi ja mikä ei. Esittelijä. Madam Chair. Niin, puheenjohtaja. Esittelijänä haluaisin kiittää kaikkia, jotka auttoivat yhteistyössä ja kompromisseissa ja muita asioita, elementtejä en ryhdy tässä kommentoimaan. Totean vain sen verran, että se mitä nyt Euroopassa tapahtuu, on jo sinällään riittävän vakava asia, jotta kansalaiset meiltä voivat selkeää viestiä odottaa komission suuntaan. Ja on varsin valiteltavaa, että vaikka kaiken sen, mitä pystyin tein, mitä neuvotteluihin tulee, mitä kompromissin laatimiseen tulee, tässä ei onnistuttu. En tunnista itseäni tässä oudossa äänestystuloksessa koska tässä kuitenkin on käyty neuvotteluja eri ryhmien välillä ja sitten viime hetkellä näin epäonnistutaan, vaikka etukäteen kompromissista oli sovittu. No, katsotaan, mitä seuraavaksi tulee. Ehkä ei mitään. Tämä on vakava poliittinen asia, että parlamentilta ei saada kantaa tähän asiaan, kun puhutaan vuotuista kasvusselvityksestä ensi vuoden osalta. Kiitos kuitenkin.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 Jean-Paul. Olen jo monta minuuttia pyytänyt puheenvuoroa. Minä varoitin viime kerralla siitä, kun me teimme ensimmäisiä kommentteja tähän mietintöön liittyen. Minä varoitin siitä, että yleiset orientaatiot eivät olleet sellaisia, että EPP voisi ne hyväksyä. EPP hyväksyi viime vuoden mietinnön linjat ja monet muutkin ryhmät. Ja minä sanoin, että jos me haluamme johonkin todelliseen tulokseen päästä, me tarvitsemme enemmän aikaa. Viime vuonna minä uhrasin monia, monia kokouksia kompromissilöytämiseen. Nyt ennen joululomia, joululomien jälkeen hyvin nopeasti meille kerrottiin, että meidän pitää saada tämä mietintö kokoon täysistuntoon, jotta neuvosto saisi siitä tiedon. Nyt tulos on se, että mietintöä ei ole. Minä olen saanut tänään sähköposteja yhdeltä aamulla, siis aamuyöstä, ja uusia suullisia tarkistuksia. Ei tämä ole oikea tapa tehdä töitä. Me tarvitsemme aikaa, meidän täytyy ottaa tämä aika, meidän täytyy valmistella työtä. Nyt komissio ei antanut elementtejä ajoissa, joten me emme voineet aloittaa aikaisemmin. Komissio viime vuonna antoi nämä tiedot aikaisemmin, joten pääsimme aikaisemmin liikkeelle. Minä varoitin siitä, että me tarvitsemme kahdeksan päivää enemmän aikaa, jotta tämä asiakirja olisi hyvin valmisteltu. Vaikka se ei olisi sitten mennyt täysistunnossa läpi, niin meillä olisi parlamentin kanta. Meidän mietintömme nyt ei ota lainkaan näitä asioita huomioon. I think we will continue this discussion, but varmasti jatkamme tätä keskustelua. Minun käsittääkseni, jos tällainen viivästys syntyy, niin mietintö ei ehdi täysistuntoon. Se on tässä ongelma. Eli ongelman ydin on nyt ajanpuute ja komission aikataulu ja meiltäkin, meidänkin aikataulumme on tiukka, koska meillä ei ole minuta, minitäysistuntoja tänä vuonna. Nyt kuitenkin tapaamme Irlannin ministerin. Toivon, että jäsenet jäävät tätä mielenkiintoista kohtaa kuuntelemaan. Okay, if you could uh, roll back, we take... No niin, ja nyt pyytäisin kaikkia jälleen asettautumaan paikoilleen. Right. Uh... No niin, hyvä. Olen erittäin iloinen saadessani toivottaa tervetulleeksi Irlannin valtiovarainministerin Michael Noonanin vieraaksemme. Toimimme uuden järjestelmämme mukaisesti. Tässä öö, kuinka pitkä aika. Ministerillä on ensin 10 minuuttia. Ja tämän jälkeen nämä viiden minuutin slotit, kysymykset ja vastaukset. Mutta toki jos ministeri tarvitsee hieman enemmän aikaa ajatustensa keräilemiseen, niin voimme ryhmitellä näitä kysymyksiä tai toimia muutenkin niin, että saamme hyvän keskustelun aikaiseksi. Mutta ensin ministeri voitte alustaa kymmenisen minuuttia. Kiitos rouva puheenjohtaja hyvät naiset ja herrat. Olen erittäin iloinen siitä, että olen saanut tulla vieraksenne keskustelemaan Sharon Bowlesin puheenjohtajanne johdolla. Sharon on ollut Irlannin hyvä ystävä ja on aina hyvin tervetullut vierailemaan Irlannissa ja on tukenut meitä monissa kysymyksissä, jotka ovat meitä huolestuttaneet. Olen hyvin iloinen siitä, että olen vieraananne tänään neuvoston puheen puheenjohtajan ominaisuudessa, mitä Ecofinin tulee Irlannin puheenjohtaja kaudella. Haluan kiittää Kyprosta ja Tanskaa aiempia puheenjohtaja valtioita näiden tekemistä työstä. Ennen kuin puhun puheenjohtajakautemme ohjelmasta, ehkä voisin puhua tällä hetkellä Euroopan unionin tilanteesta 2013 vuoteen menemme nyt vankemmassa kunnossa kuin viime vuonna olimme. Talouskasvu on nousussa, tilanne paranee, samoin joissain jäsenvaltioissa kilpailukyky on parantunut. Ja kun katsotaan jäsenvaltioiden tilannetta, niin sekin on parantunut, mitä niiden velkaantumiseen tulee ja talouteen ylipäätään. Samoin ohjelma maissa on ponnisteltu kovasti, jotta niiden julkinen talous saadaan tasapainoon ja velkaa hallintaan. Ja tässä haluan kyllä kiittää myös Ecofinia esimerkiksi siitä, että se on ottanut huomioon Irlannin sekä Portugalin ponnistelut. Kaiken kaikkiaan kuitenkin, kun ajatellaan työmarkkinoita ja tilannetta siellä, niin tilanne on hyvin huolestuttava ja siksi me puheenjohtajakaudellamme erityisesti haluamme keskittyä työpaikkojen luomiseen ja kasvuun. Puheenjohtajavaltiona tunnistamme, tunnustamme, että tarvitaan vakautta ja kasvua, lisää työpaikkoja, velkakriisiä, kriisi täytyy päihittää ja myös velkakriisin ja talouskriisin sosiaaliset vaikutukset. Euroopan parlamentti vieraili Irlannissa viime vuonna ja nyt tänään meillä on tilaisuus jatkaa jatkaa tuolloin käynnistämämme vuoropuhelua. Euroopan parlamentin rooli on hyvin tärkeä. Puheenjohtajavaltio Irlanti tunnistaa parlamentin tärkeän roolin yhteislainsäätäjänä. Olemme valmiit tekemään rakentavaa yhteistyötä kanssanne. Ja näin ollen uskon, että meillä on erittäin hyvä pohja suhteillemme tähän mennessä. Yhteyksiä on ollut monia ja Ollaan keskusteltu monista aiheista puheenjohtajavaltioiden parlamentin välillä ja uskon, että tältä pohjalta yhteistyömme voi jatkoa erinomaisena myös tulevat kuusi kuukautta. Parlamenttien jäseninä meillä on vastuu siitä, että pyrimme saamaan aikaan ratkaisuja talous- ja rahoituskriisiin ja saamaan aikaan kasvua ja työllisyyttä. Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökset ovat tietenkin taustalla myös Irlannin ohjelmalle. Ja kun ajatellaan ylipäätään monivuotista rahoituskehystä ja kaikkia muita kysymyksiä, niin meillä on paljon tehtävää. Vuotuinen kasvuselvitys on taustalla – talouden ohjausjaksolle. Vajeet ovat pienenemään päin, kilpailukyky paranee ja joissain jäsenvaltioissa tilanne on parantunut, mutta edelleen tarvitaan kestävää kasvua ja parannuksia ja siksipä vuotuinen kasvuselvitys keskittyy viiteen alaan. Kun ajatellaan työllisyyttä ja sen sosiaalisia vaikutuksia, niin näihin keskitytään nyt vuonna 2013 enemmän kuin viime vuonna. Ensimmäisessä neuvoston kokouksessa tänään kävimme erittäin hyödyllistä keskustelua vuotuisista kasvuselvityksistä. Ja nyt erityisesti kiinnitetään huomiota talouden rahoitukseen muualta kuin pankkien kautta. Ekofinhan keskustelee tästä huhtikuussa 2013 ja minä tiedän, että parlamentti tänään äänesti Euroopan ohjausjaksosta sekä no- nopean reagoinnin mekanismista ja nythän parlamentti järjestää keskusteluviikon viikon ohjausjaksosta tässä tammikuun lopussa ja keskustelee kansallisten parlamenttien edustajien kanssa tarpeesta vaikuttaa tähän Euroopan talouspoliittisen ohjausvaksun prosessiin. Pidämme tätä erittäin hyvänä ja puheenjohtajavaltio katsoo, että nyt tässä ollaan jo aika lähellä two-pack neuvottelujen loppusuoraa ja uskomme, että saamme aikaan hyvän tuloksen ja pyrimme todella nyt tässä lähiviikkoina tekemään kaikkemme tämän puolesta. Mitä talous- ja rahaliittoon tulee, niin me tietenkin pohjaamme työmme niihin ehdotuksiin, joita aiemmin on tullut ja puheenjohtaja Van Rompuyhan on tähän myös tai tätä työtä tehnyt. Ja kun ajatellaan äh, rahoitusalan sekä äh, jäsenvaltioiden välistä yhteyttä, niin tietenkin tarvitaan hyviä ehdotuksia myös pankkiunionin suhteen. Neuvostohan äh, joulukuussa 2012 tästä puhui. Ja sitten yhteinen valvontamekanismi. Ehdotus on äärimmäisen tärkeä, jotta valvonta toimii kaikkialla Euroopassa. Samoin on yksimielinen sopimus EKP ehdoista sekä EKPn sääntöjen muuttamisesta. Nehän ovat vuodelta 2010 ja tietenkin yhteislainsäätäjinä haluamme, että Euroopan parlamentti on mukana. Ja sitten meillä on neuvoston sopimus siitä, että pyrimme todella saamaan aikaan muun muassa talletussuojakysymyksestä päätöksen, samoin tietenkin vakavaraisuusdirektiivi ja CDR4. Joka tapauksessa kun ajatellaan avoinna olevia kysymyksiä esimerkiksi talletussuojaehdotuksen suhteen, niin paljon on tehtävää ja komissiohan on pyytänyt ja me olemme pyytäneet, että mahdollisimman pian cdr nelosesta joka on todella tärkeä Euroopan, Iranin puheenjohtajakaudelle saataisiin neuvottelut päätettyä. Trilogithan ovat jo käynnissä ja seuraava on 30. tammikuuta. Tavoitteenamme on lisätä luottamusta rahoitusmarkkinoihin, jotta ne toimivat tehokkaammin ja avoimemmin. Ja pyrimme myöskin vahvistamaan eh, sijoittajien roolia. Pyrimme päättämään sopimuksen neuvostossa erityisesti, mitä tulee Mediamaarin niin pian kuin mahdollista. Eh, ja nämä eh, MIFID ja ähm, MIFIR-välineet myöskin halutaan saada valmiiksi. Tullaan järjestämään trilogeja ähm, parlamentinkin kanssa näissä kysymyksissä ja tarkoitus, tarkoitus olisi edetä myöskin muissa asioissa, jotka liittyvät kuluttajien. Esimerkiksi tämä Market Credit Directive on yksi näistä. On siis paljon erilaisia asiakirjoja, joita käsitellään. Haluamme olla pragmaattisia ja asettaa painopisteet sinne, missä edistys todellinen sellainen voi olla mahdollista ja kuuden kuukauden aikana käymme läpi näitä arvioita uudelleen, jos tarpeen on. Ja nyt kerron hieman myöskin meidän verotuksellisista painopisteistämme. Tänään Ecofinissa eh, FTT oli esillä ja tässä vahvennettu yhteistyö aiotaan ottaa esille seuraavassa vaiheessa. Niin kuin jo totesin, puheenjohtajuuskaudella me aiomme jatkaa myöskin keskusteluja yhteisestä konsolidoidusta yhteisveropohjasta CCCTPstä. Ja ECOFIN-neuvosto käsittelee jatkossakin ALV-petoskysymyksiä ja tässä käännetty verovelvollisuuden järjestelmää ja nopean reaktion mekanismia ja myöskin ehdotuksia LV-menettelyihin eri eh, fiskaalissa toimintaohjelmien puitteissa. Puheenjohtajakaudellamme aiomme myöskin käydä läpi hyväksyttyä ohjelmaa, joka liittyy ALV-sääntöjen soveltamiseen rajat ylittävissä tilanteissa Puheenjohtajakaudella me toivottavasti edetään myöskin energiaverodirektiivi asiassa, joka kuuluu tähän yhtenäismarkkinapakettiin veronkierto ja verorikokset tässä yhteydessä halutaan esiin nostaa. Aiomme myöskin työstää sopimista, joka, sopimusta, joka liittyy tarkistettuun säästödirektiiviin ja tässä yhteydessä huomioidaan myös mandaatit liittyen kolmansiin maihin. Puheenjohtajuuskaudella me haluamme tehokkaasti hoitaa kysymyksiä myös EU-talousarvion osalta ja tässä myös vuoden 2013 budjetin täytäntöönpano on tärkeä asia vastuuvapautusmenettelyt vuoden 2011 osalta ovat tärkeät ja luomme suuntaviivoja myöskin vuotta 2014 varten ja tämä tulee olemaan esillä huhtikuun ECOFIN-neuvostossa. MFF on tärkeä seitsemän vuoden puitteisto ja olemme valmiit tekemään parlamentin kanssa yhteistyötä, jotta löydetään eh, sopiva neuvosto, kun puhut, eh, ratkaisu, kun puhutaan monivuotisesta rahoituskehyksestä. Tämä on meidän seitsemäs kautemme ja myöskin 40. vuosipäivä, kun puhutaan liittymisestämme EU-hun. Aikaisemmilla kausillamme olemme toimineet puheenjohtajina ja olemme pyrkineet aina olemaan neutraali, reilu ja käytännönläheinen puheenjohtajavaltio. Ja näemme kokonaisuutena agendan ja pyrimme huomioimaan kaikkien edut. Puheenjohtajuuskaudellamme toimimme myös näiden samojen suuntavivojen mukaan. Haluamme saada aikaan paljon sellaista, eh, jota on helppo sitten eh, antaa tästä Liettuan jatkaa. Meillä on varsin haasteellinen ohjelma ja on tärkeää, että Euroopan parlamentin tuki saadaan myöskin tähän, muuten menestys ei ole mahdollinen. Haluan kiittää teitä kaikkia mahdollista puhua täällä ja mielellään vastaan, jos teillä on kysyttävää. Kiitos. Thank you very much for, for that. Uh, Kiitos oikein paljon tästä. Me olemme jo aloittaneet joitain hyvin tärkeitä kolmikantaneuvotteluita, joissa menestystäkin on saatu aikaan. Sitten EPPltä kysymys Jean-Paul Coset. Merci, Madame la Présidente. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Herra puheenjohtaja, aivan aluksi haluaisin EPP-kollegoiden ja omasta puolestani toivottaa teidät tervetulleeksi tänne valiokuntaan. Tämä on valiokunta, joka tekee paljon töitä, sillä meidän käsittelemme aiheet ovat valitettavasti, sanoisinpa, päivän polttavia. Eli tervetuloa ja toivottavasti saamme yhdessä hyvää työtä tehtyä. Me arvostamme maatanne erittäin paljon. Olemme nähneet suuret ponnistukset, joita te olette tehneet ja ne tulokset, joita ne ovat kantaneet. Ja uskon, että tämä on hyvä merkki puheenjohtajakaudellenne. Toivon, että olette tehokkaita, käytännönläheisiä, kuten sanoitte. Tässä yhteydessä haluaisin tehdä kaksi huomiota. Ensin yleinen huomio olen nyt kahdeksan vuotta ollut tuon parlamentin jäsen ja olen havainnut, että jäsenmaiden kanssa käytävät trilogineuvottelut ovat yhä vaikeampia. Jäsenmaiden kannat ovat jähmettyneet ja keskustelu parlamentin kanssa on vaikeaa. Neuvotteluissa kaikkien pitäisi kuitenkin pyrkiä lähentymään te voisitte ehkä auttaa tilannetta. Voisitteko toimia näin? Toisekseen sitten meillä on asioita, joissa olemme jumissa. Ja tämä on hyvin huolestuttava. Minä ajattelen erityisesti kahden säädöksen pakettia tyyppäkkiä, jossa minä olen esittelijänä. Tämä teksti on ollut kauan aikaa jo valmis, mutta meillä on jumiutunut tilanne tiettyjen keskustelujen vuoksi. Minä olen sitä mieltä, että teksti olisi kypsänyt äänestettäväksi, mutta valitettavasti enemmistöä ei sen takana ole. Haluaisin tietää, mitä te voitte tehdä tämän jumiutuneen tilanteen avaamiseksi. Sitten vielä eräs tärkeä asia jäsenmaiden kannalta. Tässä kyseessä on CRD4. Tässä olimme myöskin hyvin lähellä päästä eteenpäin ja voisin sanoa, että meidän tulee seuraavan puheenjohtajakauden aikana keskustella mahdollisesti vielä tämän puheenjohtajakauden tuloksista, ja tämä ei varmaankaan ole teidän tavoitteenne, joten haluaisin tietää, minkälaisia täsmennyksiä te voisitte antaa näihin kahteen asiaan liittyen, ja minkälaisia prioriteetteja teillä on nyt Irlannin puheenjohtajakauden aikana. Kiitoksia. Ministeri voi varmasti vastata. Kiitos. Ensinnäkin kiitos näistä lisähuomioista Irlannin suhteen. Se, miten puheenjohtajuuskauden ähm, hoidamme pyrimme olemaan käytettävissä tarvittaessa ja pyrimme sitten jättämään hieman sivuun nämä kansalliset kannat tässä puheenjohtajuuskautemme aikana. se, miten monia dialogeja tai trilogeja järjestetään, ei takaa onnistunutta puheenjohtajuuskautta, vaan äh, onnistuminen mitataan siitä, kuinka paljon kysymyksiä saadaan hoidettua loppuun. Eli tässä työohjelmassa me lähdemme liikkeelle kysymyksistä, joiden katsomme olevan sellaisia, että voidaan saada aikaan tuloksia, ja sitten hankalampiin kysymyksiin palataan myöhemmässä vaiheessa. Eli tässä alkuvaiheessa että eh, on otettu erityisesti esiin tässä ensimmäisessä ECOFIN kokouksessa. Tästähän keskusteltiin tänään ja kukaan ei vastustanut eikä kukaan tuntunut olevan sitä mieltä, että äänestäisi vastaan. Ja tämä siis eh, yksi oli eh, tyhjän hänen takana. Ja sitten seuraava painopiste on tämä esitys Ja on ikävä kuulla, että te katsotte, että siihen liittyisi huomattavia hankaluuksia. Voin omalta osaltani todeta, että teemme eh, parhaamme, jotta sopimus voisi syntyä ja hyödynnämme eh, myös me katsotaan, onnistummeko kompromissin aikaansaamisessa. Ajattelimme, että sopimus oli jo melko lähellä ja Barroso viime viikolla myöskin toivoi joustavuutta kaikilta tahoilta jotta seuraavaan vaiheeseen olisi mahdollista päästä. Ja vetoan näin ollen myös teihin tämän asian tiimoilta täällä tänään. Tarkoitus ei ole määrätä siitä, miten asioissa edetään, ei millään tavalla, mutta pyrimme kuitenkin helpottamaan neuvottelussa etenemistä ja varsin tärkeää olisi tässä asiassa päästä eteenpäin. Sitten CDR 4, se on varsin monimutkainen asia ja se on myöskin yksi prioriteeteistamme. Ymmärrän kyllä, että sitä haluamme tulevina viikkoina saattaa neuvottelut päätökseen on varsin kunnianhimoinen tavoite, koska tässä on poliittisestikin tärkeitä kysymyksiä, jotka vielä tulee ratkaista ja teknistäkin työtä on vielä tehtävä. Ja kolme työryhmän kokousta eh, on ajateltu ja kaksi eh, trilogitapaamista tähän liittyen. Ja hyvää edistystä on tapahtunut ja nämä poliittisesti avoimet kysymykset, niissäkin kyllä edetään. Eli kaiken kaikkiaan lähtisimme liikkeelle kysymyksistä, joissa voidaan sopimusaikaan aikaan saada. Ja tarkoitus on järjestää tarpeellinen määrä tapaamisia päämäärän saavuttamiseksi. Ja selvää on, että meillä on korkean tason edustaja mm, jotka näitä dialogeja ja trilogeja vetävät. Ja tarkoitus on saada aikaan tuloksia nopeasti. Ja toivottavasti todellakin neuvosto on tukena ja takana näissä päätöksissä. Kiitoksia. Sitten ST-ryhmä Ali McCarthy. Minäkin haluaisin onnitella teitä. Luin hiljattain, että Irlanti on ähm, kolmas Euroopassa ja maailman johtavia maita naisten osallistumisessa yritysten hallintoon, mutta tässä täytyy pohtia, että miksi teillä on yhdeksän miestä ja yksi nainen vain täällä paikalla tänään. No. Hyvä ministeri, tiedän, että tätä puheenjohtajuuskautta kohtaan on erittäin suuria odotuksia. Tämän vuoksi minä haluaisin viitata omaan kokemukseeni kahdeksan vuotta parlamentissa, kun Irlanti on ollut puheenjohtajana. Se on ollut hyvin tehokas, käytännöllinen ja keskittynyt tulosten saamiseen. Ja uskon, että voimme odottaa tätä teiltä. Meillä on hyvin paljon asioita valiokunnassamme esityslistalla, aivan valtavan paljon, mutta haluaisin tässä tuoda asioita esiin sellaisia, joista minä olen vastuussa. Kyseessä on MAD-direktiivi. Tiedän, että te tiedätte, että Yhdysvallat johtaa töitä näissä asioissa, sillä suoraan sanottuna Euroopan unionilla ei ole sanktiojärjestelmää tai sääntöjä, jotta me voisimme tällaisiin väärinkäytöksiin puuttua. Me toivoimme, että tämä työ olisi alkanut lokakuussa Kyproksen puheenjohtajuuskaudella. Nyt tämä toive siirtyy irlantilaisille ja on hienoa, että mainitsit, että haluaisit toteuttaa tämän mahdollisimman nopeasti. Kuitenkin minä olen kuullut omista lähteistäni, että Irlanti ei aio äh, näitä markkinoiden äm, väärinkäytöksiä ottaa prioriteettiasiaksi. Koska teidän mielestänne sitten olisi oikea aika lähettää poliittinen viesti siitä, että jatkuva markkinoiden väärinkäyttö ja manipulointi on jotakin, mitä ei voida sietää Euroopassa. Irlannin veronmaksajathan joutuvat jotakin 30 miljardia maksamaan tällaisista väärinkäytöksistä. Eikö olisi hyvä viesti lähettää kansalaisille, että me emme tule sietämään tämän tyyppisiä väärinkäytöksiä tulevaisuudessa? Nämähän uhkaavat eh, Euroopan uskottavuutta ja taloutta. Kiitoksia. Uh, kiitokset eh, Rova McCarthy ja kiitokset kehuista aiempien puheenjohtajakausimme liittyen. Kaksi naista, erittäin kyvykästä sellaista, ovat eh, täällä mukana. Mutta olemme vähän laittaneet värikoodia miehille. Niin kuin näette, niin kravatti on kaikilla samanlainen. Mutta tiedän, että itse asiassa nostit esiin erittäin tärkeän aiheen, nimittäin tämä sukupuolten epätasa-arvo jäsenvaltioissa ja koko Euroopan unionissa. Tämä on ehdoton prioriteettikysymys voimmehan me yhtäältä asian ottaa mukaan ke- kevyesti, mutta kyllä se on erittäin vakava asia, joka on vakavasti otettava. Me Irannissa olemme ottaneet käyttöön uusia vaalisääntöjä, jotka mahdollistavat toisenlaiset kiintiöt niin, että naisia voidaan nostaa ehdokkaina esiin. Kyse on poliittisten puolueiden ehdokasasettelusta. Ja todella tämän tyyppiset äh, määräykset ja säännöt äh, tulee ottaa huomioon. No mitä tulee tuohon markkina aseman väärinkäyttödirektiiviin, MAD-direktiiviin, niin kuin olen todennut, minä haluan saattaa päätökseen sen, mitä Kypros äh, sai hyvin liikkeelle. Ja minun mielestäni CD4, CD4-direktiivi sekä tämä Tupac ylipäätään ovat hy- hy- hyvään suuntaan menossa, mutta tähän tarvitsemme tietenkin Euroopan parlamentin tukea. Ja sitten pankkiunioni on ehdoton prioriteetti meille tämän puolivuotiskautemme aikana. Jos näitä asioita saataisiin tässä lähikuukausina hoidettua ja minä uskon, että voidaan saada, niin sitten meillä olisi resursseja keskittyä muihin asioihin ja saada asioita käyntiin niiden osalta. Kyse ei suinkaan ole priorisoinnista, vaan kyse on siitä, että hoidamme asioita tietyssä järjestyksessä. Uskon, että näistä direktiiveistä, jotka mainitsin, varmasti saadaan aikaan edistystä puheenjohtajakautemme toisella jälkipuoliskolla. Näin Arlin me toimimme ja toivon, että saamme teidän tukenne, jotta näihin tavoitteisiin päästään. Kiitoksia sitten Alderyhmä Wolf Klintz. Niin, ohjelmanne on kunnianhimoinen ja onnea ja menestystä teille ohjelman parissa. Kyllä varmasti, jos tässä onnistutaan, niin viette Eurooppaa eteenpäin. Muutama lyhyt kysymys. Eilenhän Alankomaiden valtiovarainministeri valitin Junckerin seuraajaksi euroryhmän johdossa, mutta ei kuitenkaan yksimielisesti. Ja yksi varsin suuri valtio epäili tätä valintaa. Miten te tähän suhtaudutte? Itse katsoisin, että kun uusi europohjauskausi on alkamassa, niin en tiedä, onko tällainen epäilys hyvä ennen. Se saattaa aiheuttaa hankaluuksia vielä. Ja sitten Kypro Saksesta on saatu melko hälyttäviä viestejä. Vaikuttaa siltä, että noin 80 viikkoa vielä aikaa ennen kuin maa joutuu maksukyvyttömyyden tilaan. Ja monet maat tuntuvat olevan sitä mieltä, että tässä ei voida auttaa, koska on maassa toimittu väärin, rahan pesua on ollut ja muutakin laita toimintaa ja siksi ei voida olettaa, että maa saisi meiltä suurta tukea ja pankkiunionin hankkeeseen viittasit ja sitten kolmeen pilariin siinä. Yksi näistä, eli tämä talletusjärjestelmä on parlamentissa jo yli vuoden ollut esillä, mutta kuitenkaan neuvoston kanssa ei yhtäkään kokousta vielä ole asiantiimolta järjestetty. Ja kysyisinkin seuraavaa, miten teidän asenteenne voi olla näin optimistinen valvonta, siinähän ollaan jo trilogitilanteessa, mutta kun tarkastetaan tartusuoja, ja sitten elvytys ja ratkaisuja ja kuinka tässä mukaan voitaisiin näin nopeasti edetä. Ja viittasitte myöskin työpaikkoihin ja kasvuun, niiden tärkeyteen. Ja tässä yhteydessä toivoisin, että tekisitte jotain, jotta voitaisiin sisämarkkinoita eh, täydentää puuttuvilta osin ja erityisesti huomioida tässä palvelusektori, sillä jos tässä onnistuttaisiin, niin e, tämä varmasti omalta osaltaan saisi aikaan kasvusuuntauksen. Yeah, thank you very much indeed, uh, Mr. Klintz. Paljon kiitoksia, edustaja Klintz. Kyllä todellakin Hollannin valtiovarainministeri, joka on uusi läsen, jäsen euroryhmässä. Hänestä tuli euroryhmän puheenjohtaja. Hän seuraa nyt Jean-Claude Junckeria. Herra Blum on hyvin nuori ja hyvin pätevä henkilö, mutta häntä ei hyvin tunneta euroryhmässä. Hän liittyi ähm, Hollannin Valin jälkeen, kun uusi hallitus muodostettiin ja uskon, että ensimmäinen kokous oli marraskuussa, me emme siis tunne häntä henkilökohtaisella tasolla kovinkaan hyvin, vaikka hänen maisterin tutkinsa on Kookin yliopistosta Irlannista. Minä en hänen opiskelijapäivinään häntä tavannut, mutta ehkä jotkut irlantilaiset kollegat ovat hänet silloin tavanneet. Hän on erittäin pätevä. Siitä ei ole mitään epäilystä. Hänellä on laaja näkemys siitä, mitä hän haluaa Euroopassa saada aikaan. Aikaisin Ranskan valtiovarainministeri pyysi jo sitä, että hänen pitäisi julkaista euroryhmän puheenjohtajana näkemyksensä eh, Euroopan tulevaisuudesta, ja hän teki tämän. Hän eh, hyvin pitkällisesti kirjallisesti vastasi tähän. Hän oli ainut henkilö, joka nimettiin, vaikka nimeämisprosessi oli avoin muutamia päiviä. Eli hänet siis ilmeisesti valittiin yksimielisesti, ja sitten Espanjan valtiovarainministeri kuitenkin kommentoi, että tämä ei ollut yksimielistä, mutta ei perustellut tätä väitettä millään lailla. Hän on ähm, toivottavasti erittäin hyvä henkilö puheenjohtajana. Minulla ei mitään syytä epäillä, etteikö näin olisi. Kyproksen tilanne taas on luonnollisesti hyvin vakava, jos Kyproksen kysymystä tarkastellaan pankkien ja velan osalta – kaikki voitaisiin ratkaista 17-18 miljoonalla eh, verrattuna siihen, mitä muissa maissa tapahtuu. Tämä on pieni määrä rahaa, mutta Kyproksen BKT suhteutettuna tämä on melko suuri summa. Työtä on tehty, mutta kuten tiedätte, Kyproksella on presidentin vaalikampanja käynnissä. Tämä monimutkaista asioita ja parlamenttivaaleja siellä ei ole tulossa. Eli eurooppalaiset eh, viranomaiset ovat aktiivisia Kyproksella ja seuraavat Kyproksen tilannetta. Nykyinen Kyproksen hallitus on esitellyt joukon toimia, jotka ovat sen tyyppisiä toimia, joita vaadittaisiin, jos Kypros olisi tässä äh, velkajärjestelyohjelmassa. Minä en usko, että aivan heti mitään tapahtuu, ei varmasti ainakaan ennen näitä vaaleja Kyproksella – mutta toivon, että asiat kääntyvät parhain päin. Pankkiunioniin liittyen uskoakseni tämä yhteinen valvontamekanismi pitäisi saattaa päätökseen trilogissa parlamentin kanssa ennen tätä ja tämän jälkeen asia vaatii sitä, että CRD4 toteutetaan ja tämän Nämä olisivat siis tässä työjaksossa prioriteettikysymykset. Äh, sitten talletustakuu. Puhun nyt tästä talletustakuusta äh, samalla kun puhun tästä ähm, elpymis-, elvytys- ja kriisiratkaisukehyksestä. Tarkoituksena olisi luoda takuujärjestelmä talletuksille, mutta äh, sitä pitäisi saada, saattaa eteenpäin ja niin meidän puheenjohtajakaudellamme se on yksi asia. Kyllä meidän puheenjohtajuuskaudellamme haluamme tukea kasvua ja työllisyyttä ja jäsenmaat, eh, joilla ei ole resursseja, joilla on suurta alijäämää, niin on vaikea aloittaa jonkinlaista uutta stimuloivaa pakettia. Ja tämä auttaisi kuitenkin eh, markkinoita. Minä haluaisin nähdä yhtenäismarkkinoiden toteutuvan. Se tukisi tässä meidän pitäisi saattaa palveluiden ja rahoituspalveluiden osalta sisämarkkinat päätökseen. Tämä on erittäin tärkeää. Ymmärrän, että markkinat ovat noin 80 prosenttisesti valmiit. Ja ne olisivat hyvin suuri askel sitä kohti, että voisimme luoda työpaikkoja, jos sisämarkkinat siis saajattaisiin täydelliseen päätökseen. Tämä olisi meidän prioriteettimme kokonaisuudessaan. Tässä nämä viisi minuuttiset äh, hiukan ylittyvät, äh, mutta tämä johtuu tietenkin siitä, että kysymyksetkin ovat kovin moninaisia. Seuraavaksi esr ryhmästä Said Kamal. Kiitoksia. Kiitos ministeri siitä, että tulette, tulitte vieraaksemme. Menen suoraan asiaan. Yksi asia, joka meitä tässä nyt kiinnostaa, on se, että me emme hoida tätä perusongelmaa, mikä on se, että pankit kaatuvat ja veromaksajat äh, maksavat viulut. Me haluaisimme ECR-ryhmässä kolmea asiaa. Ensinnäkin haluaisimme, että sovitaan siitä, että veronmaksajat eivät joudu pankkeja enää pelastamaan ja että ne, jotka ovat vastuussa pankkien kaatumisesta, mm, joutuisivat vastuuseen eivät suinkaan veronmaksajat, kun kerran eivät ole. Ja todella, jotta otettaisiin huomioon ja pankit ottaisivat myös huomioon sen, että eri rahoitusvälineet, kuten CDO ja CDS, voivat olla myös tappiollisia – Päinvastoin usein niitä yliarvostetaan eikä suinkaan ottaa huomioon tappion mahdollisuutta. Tässä yhteydessä kysyisin, että onko ministeri samaa mieltä esimerkiksi Irlannin keskuspankin ja muiden tahojen kanssa siitä, että Irlannin pankit eivät ottaneet näitä tappioita huomioon ja kun ne joutuivat todelliset tappiot sitten ottamaan taseisiinsa, niin tämä oli se ongelma eikä suinkaan sääntöjen noudattaminen. Ja toinen asia, vaikka kaikki vaatimukset eivät toteutuneetkaan, niin miten sitten tuette komissiota, kun ajatellaan näitä eri ehdotuksia, joita nyt on tehty? Kiitoksia. Kiitokset, herra Kamal. Nämä kysymykset, jotka te nostitte esiin, Eli takan jako veronmaksajien suhteen tai se, että veronmaksajat ovat pääasiallisia pankkien, pelast, pankkien pelastajia, niin tämä on asia, josta nyt kriisin ratkaisudirektiivissä keskustellaan. Ja nämä muut asiat, joita te nostitte esiin, eivät itse asiassa kuulu eh, minun rooliini puheenjohtajavaltion edustajana tai neuvoston puheenjohtajana. Voin ehkä nyt puhua Irlannin edustajana todeta, että väärät käytännöt olivat aika järkyttäviäkin. Ihmiset, joilta ehkä olisi odotettu enemmän, ja sitten se, että valvonta tuli jälkijunassa, oli sekin yksi tekijä. Järjestelmät perustuivat luottamukseen ja nyt jälkikäteen tiedämme, että tämä luottamus ei ollut perusteltua. Mutta tämä liittyy tietenkin myös luottoluokituslaitoksiin. Yhdysvalloissahan luottoluokituslaitokset antoivat kolmen A-luokituksia roskapankeille tai sellaisille, jotka osoittautuivat täysin arvottomiksi. Joten tässä kyllä meidän täytyy puolustaa veronmaksajia. Näin ei aiemmin ollut ja tämän tiedämme myös Irlannissa. Työskentelemme nyt kovasti ensin vahingon korjaamiseksi ja toiseksi huolehti, siitä huolehtimiseksi, että näin ei tapahdu uudelleen. Mm, ehkäpä vastaan nyt näin lyhyesti, koska muuten joutuisin tässä kirjoittamaan asiasta kirjaan. Kiitos. Niin Said, sinulla on tässä vielä aikaa. Haluatko vielä palata? No kyllä, koska nämä kaksi viimeistä kysymystä, tarkastajat tai IFRS-kysymys, eivät olleet suinkaan yksinomaan Irlantiin liittyviä kysymyksiä, vaan eh, kysymyksiä, jotka koskevat eh, monia muitakin maita. Ja tietenkin myös, ehkä jos tämä nyt oli hiukan tekninen asia, niin kysyin, että mitä tukea annatte komissiolle, joka IFRS aikoo tarkastella uudelleen, niin minkälaista tukea komissio voisi teiltä tähän saada? Kiitos. No tässä todella puheenjohtaja valtio tekee läheistä yhteistyötä komission kanssa, mutta kyse ei ole ECOFIN asiasta, vaan toisenlaisesta asiasta, toisen neuvoston asiasta. Nimittäin käsittääkseni oikeusministerineuvosto tätä käsittelee. Eli nämä eivät kuulu ECOFINin esityslistalle. Asioita kyllä käsitellään. Kyllä, IASPtä olemme tietenkin täällä korostaneet, vaikka meillä nyt ei siihen olekaan puuttumista, mutta olemme toivoneet, että esimerkiksi esityslistat saataisiin ulos vähän nopeammin. Ja ne, jotka seuraavat Twitteriä, ovat varmaan havainneet, että tässä on tapahtunutkin. Ja nyt puheenvuoron saa Filip Vihreistä. Minister, welcome in my Tervetuloa kotikaupunkiini Brysseliin, ministeri. Irlannin kauden alun jälkeen olen kuullut paljon hyvää ja saanut hyviä kommentteja tänne parlamentin suuntaan. Ja se on hyvä, tästä on hyvä mennä neuvotteluihin. Ja SSN hän on Ecofinissa esillä ja toinen tämä Basel kolmonen, siellä nelonen siis tällä eurooppakielellä. Eli neuvottelijanne eh, voi ajatella, että neuvoston tasolla on niin vaikea saada aikaan kompromissi, että siihen ei kosketa. Tietysti asiat ilmaistaan hieman diplomaattisemmin, koska trilogeissa on diplomaatit läsnä ja poliitikot, mutta siitähän varsinaisesti on kyse. Mutta CRD nelosen yhteydessä viesti liittyy siihen, että tämä on iso asia, monimutkainen asia ja mitä tahansa ää, eh, eh, luuli sopineensa ei välttämättä pitänytkään paikkaansa ja pitää katsoa, avataanko uudelleen ne kohdat, jotka jo katsoi eh, valmiiksi Kyproksen kaudella, mutta tämäkin ilmaistiin diplomaattisin sanakääntein. En nyt osaa samoja sanakäänteitä tässä itse käyttää. Mutta jos tämä on tilanne neuvostossa, Eli tiukka oli näissä asemassa ja sitten laahaus tässä toisessa, niin ei välttämättä mennä oikeaan suuntaan. Ja eh, seudun osalta totesin vielä seuraavaa. Te lähetätte kehin diplomaattia, mutta jossain vaiheessa tulevat kuvan mukaan poliittisesti tärkeät kysymykset ja niistä seuraa korkea hinta. Ja me olisimme valmiita auttamaan, jotta käsittely saadaan eh, valmiiksi, mutta ei ole hyvä, jos neuvosto on ikään kuin pankkien etujen ajaja, eikä ole valmistautunut kuitenkaan sanomaan asiaa avoimesti ja sitten maksamaan siitä seuraavaa poliittista hintaa. Kiitos. Well, I regret, Mr. Lambert, that that's your impression. Pahoittelen nyt, herra Lambert, jos tämä on teidän tuntemuksenne tästä CRD4-asiasta neuvoston, parlamentin ja komission välisten, välisen trilogin tulos on sellainen, että 27 jäsenmaa se tulee hyväksyä ja Ekofinissa yksimielisesti viime toukokuussa käytiin ministeritasolla keskustelua asiasta ja hyväksyttiin se. Siis neuvosto on hyväksynyt tämän asian. Ja mehän haluamme päästä sopimukseen pian. Neuvosto ei halua tätä tekstiä uudelleen avata, vaan konsolidoida sen, ja me haluaisimme ensimmäisellä puoliskolla tätä puheenjohtajuuskautta nopeasti saada tämän tehtyä. SSM-suhteen te vaikutatte kritisoivan meidän neuvottelijamme, mutta haluan vakuuttaa teille, että asiat ovat edenneet ja edistystä on saatu aikaan. Else, but, uh... En nyt muuta odottanutkaan, mutta jos olen sen SSMS, tarvitaan yksimielisyys, mutta osassa tarvitaan mukaan myöskin parlamentti. Ja CRDn osalta toteaisin, että 26 jäsenmaata ette tarvitse puheenjohtajana ainakaan omien tietojen mukaan tässä ei ole asia, josta päätetään neuvostossa yksimielisellä päätöksellä. Ja sitten, jos eh, teidän ihmisen sanovat, että eh, avoimuus tai sen ajaminen tai eh, bonuksen leikkaaminen olisi asia, jonka ei tulisi olla mukana tässä lainsäädännössä, niin silloin varmasti joudutaan törmäyskurssille, mutta tämä on sitten kaikki julkisesti esitettävä. We know the issues you mentioned are issues that have to be resolved. Kyllä me tunnemme nämä asiat, jotka mainitsitte, ja tiedämme, että nyt asioita, jotka tulee ratkoa, mutta me haluamme helpottaa sopimuksen syntymistä. Emme me halua Irlannin kantaa tässä mitenkään pakottaa näihin keskusteluihin, jotka ovat käynnissä vallalle. CRD4 suhteen meidän ensimmäinen aloitteemme oli se, että toteutettaisiin se, mistä on sovittu ja että sovittaisiin tekstistä ja sen jälkeen me voimme siirtyä eteenpäin. Jonkin verran epäselvyyttä on olemassa liittyen joihinkin näistä asioista ja me haluaisimme siirtyä suurempaa varmuutta kohti, ottaa siinä ensimmäisiä askelia. Move on to the GUI and Marisa Matias. Seuraavaksi GUE ja Marisa Matias. And welcome, Mr. Kiitos. Tervetuloa, herra ministeri. ECOFINin tuloksiin palaisin hieman yksityiskohtaisemmin. Esimerkiksi asia, joka esiin nostettiin sen jälkeen, kun maturiteetit raukeavat näiden bailout-lainojen osalta Irlannissa, niin tässä SFF tulee kuvan mukaan, mutta myöskin IFSM. Tietääkseni te olette näiden välineiden kannattaja. Kysyisin kuitenkin, eh, miten niitä eh, voidaan eh, hoitaa siten, että velat ovat vakaalla pohjalla, koska tätä kestävää pohjaisuutta ei tällä tavalla saada vielä ratkaistua. Ja kysyisin myöskin, mitä Irlanti saa näistä lupaavista ilmoituksista. Mikä olisi teille onnistunut tai hyvä eh, sopimus näissä kysymyksissä? Thank you very much indeed. Uh, Paljon kiitoksia edustaja Matias. Ensinnäkin euroryhmä Portugalin valtiovarainministeriön ehdotuksesta pyysi komissiolta asiantuntijoiden ryhmää ja sitä, että käsiteltäisiin mahdollisuutta pidentää Portugalin ja Irlannin lainojen aika erityisesti ESF-rahastosta, mutta mutta nämä rahastokysymykset ovat sellaiset, että niistä ei voida tehdä pelkästään euroryhmässä päätöstä, sillä niissä tarvitaan 27 jäsenmaata. Kuten tiedätte, kun tämä raportti tehtiin tänä aamuna, Gaspar, Portugalin valtiovarainministeri, puhui jälleen kerran aivan niin kuin Ecofinulla olisi samanlainen lähestymistapa kuin euroryhmällä liittyen näihin lainoihin. Tästä saatiin yksimielisyys aikaan. Komission asiantuntijat tulisivat tarkastelemaan näitä mahdollisuuksia, jotka on tuotu esiin, ja mahdollisesti sitten maaliskuun kokouksessa palaamaan tähän asiaan. Teidän toinen kysymyksenne liittyen tähän provisionally note-kysymykseen. Tämä liittyy ähm, Anglo-Irish Bank, pankkiin, joka oli velkajärjestelytilassa. On päätetty, että tämä pankki saisi uuden nimen IBRC hyvin lyhyellä aikavälillä tästä asiasta päätettiin. Ja tämä takaisin maksu summa ja aikataulu olivat hyvin jyrkät. Tämä johtuu siitä, että kun edellinen hallitus sai aikaan tämän sopimuksen, he määrittelivät tämän korkotason etukäteen, eli kaksi vuotta näitä korkoja juoksi ennen kuin takaisinmaksu alkoi ja nyt korkotaso oli hyvin korkea. Meillä on tietoa siitä, että Euroopan keskuspankki haluaisi nyt neuvotella tämän sopimuksen ja sen perustut uudelleen ähm, liittyihin näihin ähm, maturiteetteihin ja alempaan korkotasoon. Meillä on jonkin verran tärkeitä kysymyksiä, jotka ovat vielä auki. Niistä vielä neuvotellaan, ne ovat vielä avoimina. Ja Ei ole mitään kysymystä siitä, että näitä velkoja nyt annettaisiin anteeksi, vaan kysymys on siitä, että toimittaisiin niin, että jäsenmailla olisi velkojensa kestävyyden suhteen mahdollisia välineitä niin, että ne pääsisivät sitten joukkolaina markkinoille. Now Hans Peter Martin. Kiitokset. Kiitos. Voin yhtyä huolenaiheisiin, joita täällä on esitetty jo monien kansalaisten ja poliitikkojenkin puheenvuorossa. Eli vaikutelmamme olisi, että te eh, omalla kaudellanne eh, lähdette tietystä lähestymistavoista, eh, jotka käynnistyivät jo Kyproksen kaudella. Tämä olisi vääränlainen viesti suurelle yleisölle ja myös omalle maallenne kun nyt muistaa, mitä kokemuksia eh, te saitte siitä, että valvonta ei ollut tarpeeksi, kun tarkasteltiin siis teidän eh, pankkejanne ja mitä se kaikki merkitsi sitten veronmaksajillenne. Ja yksi kysymys, jonka haluaisin esittää, se liittyy Liikasen raporttiin. Kysyisin, mikä on teidän näkemyksenne ehdotuksen, jota siinä esitetään? olisiko tätä aloitetta mahdollisuus Irlannin tukea, ja jos niin, eh, miten suhtaudutte komissaari Barnierin ilmoituksen, eli että osa ehdotuksista voitaisiin jo omalla kaudellanne esittää. Eh, eh, oletteko valmiit tähän palaamaan myöhemmin vai katsoisitteko, että se kuulu lainkaan käsiteltäväksi? On epäreilua sanoa, että me peräännymme. Tämä tässä yhteisessä valvontamekanismissa SSMS olemme järjestäneet jo kolme trilogia ja CRDssä kaksi. Ja nythän on vasta 22. päivä tammikuuta. Mielestäni on ihan riittävää, että meillä on ollut toisesta näistä kysymyksistä kolme trilogiaa ja toisessa kaksi tässä vaiheessa. Meidän tarkoituksemme ei ole käännyttää ihmisiä Irlannin mielipiteen kannalle, mutta voi vakuuttaa teille, että me emme ole perääntymistä. Mitään suunnitelmia perääntymisestä ei ole. Kuten jo mainitsin liittyen tähän CRD 4, mielipideeriävaisuuksia on olemassa ja ihmiset ratkovat niitä ja ihmiset ähm, ovat eri mieltä siitä, mistä on sovittu. Me pyrimme selventämään tilannetta, jotta meillä olisi pohja, jolla rakentaa ja saada tämä päätöslauselma eteenpäin. Sitten nämä ehdotukset, joihin viittasitte, me odotamme komission aloitetta todennäköisesti. Niitä ei saada kovinkaan paljon ennen meidän puheenjohtajuuskautemme päätöstä, joten meillä ei ole paljonkaan mahdollisuuksia edetä niiden kanssa. Tämä ehdotus varmaankin tulee sitten vasta kesäkuussa. Hans Peter, haluaisitko vielä palata tähän? Mark, that was, you know... Niin, viittaus äh, Lamberin äskeisen puheenvuoron. Ongelma ei tässä ehkä niinkään ole se, että pidä kokouksia. Äh, diplomit ovat kyllä paikalla. Ja sitten toiselle puolelle on todettu, että pitäisikö tässä lähteä liikkeelle ihan lähtöviivoilta. Ja tätä ehkä voitaisiin kyllä äh, katsoa eh, taaksepäin menemisenä, eh, kun asiaa tarkastellaan parlamentissa ja myös eh, muualla, esimerkiksi poliittisia päätöksiä tekevillä tahoilla. Meillä on tavallinen menettelytapa diplomaatteja ja ähm, muita edustajia läsnä. Ja kaikki henkilöt toimivat vastuuministeriöiden alaisena. Ohjeet ovat aivan selvät. Tarkoitus on saada kaikki mahdollinen tehty, että voisimme nämä kysymykset ratkaista mahdollisimman pian. Sillä me emme saa mitään edistystä aikaan ennen kuin yksimielisyyttä syntyy. Emme voi sanoa, että meillä on tusina erilaista tapausta käynnissä. Minun kunnianhimoni olisi saattaa päätökseen ne asiat, jotka minä olen tässä maininnut alkupuheenvuorossani. vuorossani Tiedän, että tarvitsemme yhteistyötä parlamentilta, jotta pääsemme tähän ja teemme kaiken mahdollisen, jotta saisimme parlamentin tuen taaksemme. Meidän täytyy myöskin pitää mielessä neuvoston ehdotukset. I, can interpose here in... Ehkä voin tähän väliin todeta, että puheenjohtaja valtio Irlanti pyrjää todella maksimoida ottamansa vapaudet ja puheenjohtajana, kun he mielestäni ylittävät tietyn rajan, niin minä sitten pysäytän heidät. Seuraavaksi EPP Gemitscher. Kiitos rouva puheenjohtaja. Ministeri Nunan, olen tuntenut teidät ja muut ministerit monen vuoden ajan, ja jos minä nyt teitä kehuskelisi, niin se ehkä tuntuisi vähän kotiinpäin vedolta, mutta kyllä toden totta mielestäni tässä on otettu merkittäviä askeleita maamme talouden tasapainottamiseksi. Brendan Pihan, joka oli irlantilainen näytelmäkirjailija, totesi kerran, että jos on kalaa, voi syödä kalaa ja ranskalaisia, jos on ranskalaisia. Ja tuntuu siltä, että hallituksen taipaleen alussa tilanne oli sellainen, että ei ollut kalaa eikä ranskalaisia. Eli ei kumpaakaan, eli mitään ateriaa ei saanut aikaiseksi. Mutta kun ajatellaan tätä julkisen sektorin lähestymistapaa, niin mielestäni te olette tehneet hyvää työtä. Julkinen, julkista sektoria jatkuvasti kritisoidaan ja tutkitaan täällä ja muualla. Ja mielestäni vaikuttaa siltä, että kun me poliitikot sitten ryhdymme toimiin, teemme poliittiset päätökset, niin eh, meillä on oikeus odottaa, että muut kantavat sitten oman osansa vastuusta hekin, hoitavat oman tonttinsa. Ja hyvin usein mm, on niin esimerkiksi Yhdysvalloissa, että kumppanuusmalli eh, oli ikään kuin käytössä. Mitä mieltä ministeri olette siitä? Onko todisteita siitä, että ihmiset tulevat sellaiseen käsitykseen, että ei kannata keinotella euroa vastaan, eri maita vastaan, koska EKPllä on sellais, sellaiset aseet käytössään, että tämä ei onnistu. Ja entäpä sitten se, että, että tuetaanko yrittäjyyttä, se, että otetaan laskelmoituja riskejä, ei riskeerata turhaan. Ja ylipäätään kun ajatellaan EKPn puheenjohtajan kommentteja täällä. Ennen joulua hän totesi, että tässä pyritään siihen, että myös muun muassa yksityinen sektori kantaa osansa vastuusta. Onko tästä teidän mielestänne merkkejä? Koska tämä on todella se kysymys, jota ihmiset kysyvät meiltä ja itseltään. Kiitos. Kiitokset ja kiitos näistä ystävällisistä sanoista kysymyksesi on erittäin pohdiskeleva. Varmaan paras tapa saada aikaan edistystä on katsoa myös hiukan taaksepäin. Jos katsoo taaksepäin viimeiset kaksi vuotta Euroopan unioni on tehnyt merkittäviä päätöksiä kriisin hoitamiseksi. Ja jos two-pack nyt menee läpi, six-pack, Euroopan talouspoliittinen ohjausjakso, eri rahastot, palomuuri, vakausväline ja niin edelleen. Merkittävää edistystä on saatu aikaan. Kun katsotaan nyt Eurooppa tammikuussa 2013 verrattuna vuotta aiempaan, niin kyllä Eurooppa on vakaampi paikka ja vaikuttaa siltä, että ne toimet, joihin on ryhdytty, purevat. Ja Euroopan keskuspankille kuuluu tästä kyllä hyvin paljon kunniaa. Kun ajatellaan, mitä keskuspankki on tehnyt, niin sen toimet ovat olleet hyödyllisiä. Paras tapa mitata riskiä on varmaan katsoa korkoa, koska korkohan mittaa riskiä. Jos ei ole riskiä, ei ole korkoakaan ja jos taas riski on korkea, niin korko on korkea. Ja nythän tämä suuntaus on ollut laskeva. Ja kun äh, tässä nyt viime viikkoina vakausväline on äh, etsinyt äh, tai hakenut rahoitusta, niin tämä on myös nähty koroissa ja näin ollen suuntaus on oikeaan suuntaan. Olisi väärin todeta, että Peli on pelattu voittoon meidän eikä ongelmia enää olisi. Edelleen kyse on prosessista, joka on käynnissä, mutta kyllä tässä paljon on saatu jo aikaan ja nyt mielestäni suurimmat vaarat piilevät sosiaalialalla. Eipä se nyt auta, jos tase näyttää hienolta, jos ihmisten eh, elämä on eh, vaikeutunut eh, työttömyys, erityisesti nuorisotyöttömyys, ovat aivan liian korkealla, jotta voitaisiin puhua pysyvästi <laughs> demokraattisista, kestävistä talouksista ja valtioista. Ja siksipä pyrimme nyt todella vakauteen, kasvuun ja työpaikkojen luomiseen. Nämä ovat tärkeimmät aiheet puheenjohtajakaudellamme. Ja Irlanti yksin voi tätä työtä tehdä, mutta ne ovat meille keskeisiä aiheita – Euroopan poliittisella kentällä, kentällä tulevien kuuden kuukauden aikana. Ja uskon, että me voimme kyllä saada paljon aikaan. Kiitos oikein paljon. Kiitos oikein paljon. Edelleen ollaan EPPssä ja Diego Feo. Sharon, Kiitoksia. Haluaisin aloittaa onnittelemalla ministeriä ja haluaisin täsmentää, että Minulla on suuret odotukset tämän puheenjohtajuuskauden suhteen. Irlanti on menneisyydessä ollut hyvin ammattimainen ja on aina osannut olla pätevä. Minulla on kysymys teille, herra ministeri, tässä valiokunnassa. Äh, herra Juncker on ollut läsnä ja hän on sanonut, että nämä sopeutumisohjelmassa mukana olevat jäsenmaat voisivat saada jonkinlaisen kompensaation Troikan sopimuksen mukaisesti. Minkälainen mielipide teillä tästä asiasta ja niin minkä tyyppistä kompensaatioita voitaisiin ajatella sellaisille maille, joilla on tällainen sopimus? Kiitoksia. Mr. Fuel. Uh, yeah, countries and their populations are certainly fine. Tietysti tällaiset mukautukset ovat hankalia. Se on ihan selvä asia. Viimeisen vuoden aikana, kun iltauutisia katsoo telkarista, niin asian huomaa ja kaduiltakin sen huomaa. Ja miten tahansa asia tarkastelee, niin tällaisissa maissa kansalaiset perheet ovat varsin hankalassa tilanteessa. Työttömyysluvut ovat korkeat. Palveluita on leikattu. Terveyspalveluita, koulutuspalveluita ja eläkeikä ollaan muuttamassa. Ja myöskin tulot ovat vähenemään päin ja sitten kaiken kaikkiaan näin elintaso laskee on ajateltu, että jos tätä vähän aikaa kestää, seuraavat eh, paremmat vuodet. Mutta ei tilanne suinkaan helppo ole ja eh, poliitikkoina emme saa suinkaan aliarvioida sitä hankalaa tilannetta, mikä varsinkin joillain hankalien, eh, hankalassa tilanteessa olevien maiden kansalaisilla on. Ja nuoria varsinkaan emme niin saa unohtaa. Työttömyysluvut kaikkialla EU-ssa, nuorten työttömyysluvut ovat erittäin korkeat, varsinkin joissain maissa. Tällöin ei enää voida puhua demokraattisesta kehityksestä, kun joudutaan näin korkeisiin työttömyyslukuihin. Eli jonkinlaisia toimia on toteutettava, mitä tulee näihin korvauspaketteihin on selvää, että erilaisiakin ehdotuksia on esitetty, joiden myötä pyritään helpottamaan jäsenmaiden tilannetta. Mutta tällöin puhutaan eh, siitä, että eh, eh, velasta tulee kestävä pohjaisempi ja voidaan esimerkiksi velka-aikoja jatkaa, mistä yksittäistä ruiskeesta ei ole tässä kyse.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 yhdessä maassa kulutetaan palvelun eteen esimerkiksi, niin eh, sitten on katsotaan, miten se vaikuttaa toisaalla. Eli tasapainoista ratkaisua tarvitaan, kuitenkin on pyrittävä kasvuun, ja kunhan siihen päästään, niin sitten eh, saadaan myöskin ratkaisuja. Pelkät eh, säästötoimet eivät riitä, ja tarvitaan kasvustrategioita, koska tältä pohjalta saadaan myöskin työpaikkoja. Tämä on erittäin tärkeää. Ja uskon, että nyt viranomaiset ja jäsenmaat ovat tämän asian tunnustaneet. Hyvä. Ja sitten SD-ryhmä tai Sperman. Kiitos puheenjohtaja. Ministeri, se mitä sanoitte nuorisotyöttömyydestä ja sitä huolehtimisesta on hyvin tärkeää. Kyse on kauheasta asiasta, mutta ehkä voisin lainata erästä Eh, irlantilaista, nimittäin Oscar Wildea, jota Gay Mitchell ehkä ei haluaisi lainata siitä, että eh, eh, illuusioita aina on. Ja kun puhutaan kurista, budjettikuri on oikein hyvä asia, mutta nuorisotyöttömyys ja toimet nuorisotyöttömyyden torjumiseksi ovat voin pehmeitä, Bodersacht hollanniksi. Ja tämä kyllä asettaa koko EUn uskottavuuden peliin. Voisitteko sanoa hiukan tarkemmin, mihin pyritte puheenjohtajakaudellanne tämän prioriteettinen suhteen? Toinen asia, Jeroen Dijsselbloem, valtiovarainministerimme, on todennut, että hän haluaa nyt keskittyä talouskasvun, kun luottamus euroon on jälleen lisääntynyt. Miten te näette yhteistyön euroryhmän kanssa, kun meidän kai nyt tulisi välttää eroa niihin jäsenvaltioihin, jotka ovat euroryhmässä ja niihin, jotka eivät ole? Kiitos. Kiitos, mitä nuorisotyöttömyyteen tulee ja ensi kuussahan meiltä tulee tämä työttömyyspaketti. Keskustelemme siitä ministerien kanssa. Minä en vielä tiedä yksityiskohdista, mutta monet yksityiskohdat ovat varmaankin laajalti tunnettuja. Koulutukseen investoiminen, se, että nuoret pidetään koulutuksessa, työllistämistoimet, harjoittelupaikat nuorille, nuorten työllistäminen, että voivat saada työkokemusta ylipäätään harjoittelujenkin kautta. Ja sitten tietenkin tarvitaan maakohtaisia toimia, mutta on mukava kuulla, että kolleganne ministeri Dijsselblom on sitoutunut tähän työhön ja toivon, että yhteistyömme on hyvin läheistä. Tämä nuorisotakuajatus, siis se, että kaikille taataan koulutuspaikka, harjoittelupaikka neljän kuukauden ajanjakson puitteissa. Norjassahan tällainen on ollut käytössä jo 70-luvulta ja näyttää toimivan oikein hyvin työttömyysluvut, myös nuorisotyöttömyysluvut ovat hyvin alhaiset. Ja siellä kovin monet nuoret tulevat myös Ruotsista ja muista maista, Pohjoismaista ainakin Norjaan töihin, näin olen ymmärtänyt. Joten tämä työ luonnollisesti jatkuu. Oliko tähän vielä jotain lisättävää vai riittikö tämä? Niin, minähän kysyin myös äh, tästä erosta euroryhmän kuuluvien ja sen ulkopuolella olevien välillä. Tämä oli toinen kysymykseni. No tämä valuuttakysymys nyt jakaa maat euroalueeseen kuuluviin ja kuulumattomiin. Mutta kyllä kaikkien 27 täytyy tehdä yhteistyötä muun muassa tämän yhtenäisen valvontamekanismin puitteissa – kun kyse on suurista eurooppalaisista hankkeista, niin tarvitaan kaikkia 27. Ja luonnollisesti nuorisotyöttömyys aivan valuutasta riippumatta on yhteinen ongelma maille, kuuluvatpa siis euroalueeseen vai eivät. Ja kyllä nuorisotyöttömyyden hoitamiseksi tarvitaan ihan yhteisiä poliittisia toimia valuutasta riippumatta. Kiitos. Minulla on tässä vielä kolme puhujaa. Högmark Podimatta, ja Antolin Sanchez Presedo. Ensimmäisenä Gunnar. Um, Kiitos. Jotkut aiheet, jotka otatte käsittelyn, ovat eh, hieman eh, toisistaan poikkeavia ja jotkut liittyvät tähän single rulebook-asiaan ja koskevat näin koko unionia. Ja sitten on asioita, jotka tarkastellaan eh, pankkiunionin puitteissa. Olisinkin kysynyt näkemyksiänne hieman riskeihin. Tällainen nämä sentrifugivaltuudet ikään kuin tärkeää olisi hyödyntää sitä, että olemme Euroopan suurin talousalue ja mahti, mutta tässä ollaan nyt perustamassa enemmänkin jakavia kuin yhdistäviä rakenteita. Tästä voisi esimerkkinä mainita seuraavan. Eh, ins ja out, euroalue tai sen ulkopuolinen opt-in, opt-out, pohjoinen, etelä. Tällaisia vastakkainasetteluja usein esitetään. Ja kysyisin, eh, mitä mahdollisuutta te näette tässä eh, sen suhteen, että voidaan unioni pitää yhtenäisenä? Ja vielä yksi yksityiskohtaisempi kysymys, joka liittyy tähän elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivin. Olen itse asian esittelijänä parlamentissa ja mielellään kuulisin teiltä, mitkä ovat teidän näkemyksenne mukaan ongelmakohtia tässä asiassa neuvoston puolella. Niin kuin jo totesin, aikatauluesitys on kyllä melko myönteinen jos tarkoitus on todellakin, eh, että saataisiin teidän kaudellanne asian käsittelypäätöksen. Se olisi tervetullut asia ilman muuta, mutta vaatisi sen, että pääongelmat tulee saada esiin nostettua varhaisessa vaiheessa, jotta ne saadaan myöskin sitten hoidettua. Teidän ensimmäinen kysymyksenne käsittelee unionin kohesiota periaatteellisella tasolla uskoakseni. Te puhuitte tällaisista eteläpohjoinen jaosta ja muista jaoista. Uskon, että yksi ongelma unionissa tällä hetkellä on se, että jo joidenkin vuosien ajan meillä on ollut täydellinen äm, alijäämän ja velan äm, keskittyminen. Siihen ollaan keskitetty ja Euroopan unionin positiiviset puolet ovat olleet periaatteisella tasolla. Meidän tulisi muistaa se, että unioni on perustettu ihmisoikeuksien periaatteelle ja perusoikeuksien, kun sodan jälkeen unioni oli houkutteleva vaihtoehto. Se ei ollut houkutteleva siksi, että ajateltiin joitakin taseita, vaan siksi, että eurooppalaiset halusivat sitoutua näihin perustavanlaatuisiin demokraattisiin periaatteisiin ja ihmisoikeuksiin. Ja nämä maat, jotka olivat sitoutuneita ihmisoikeuksiin, halusivat myöskin antaa ihmisille mahdollisen äm, elintason, joka tekisi mahdolliseksi elää tyydyttävää elämää. Ja tämä periaate yhä pätee esimerkiksi Balkanin maissa ja tietyissä muissa maissa ja vaikkapa Pohjois-Afrikassa. Kun tarkastelemme Eurooppaa, Euroopan unionia. Se on hyvin houkutteleva paikka elää ja tehdä töitä. Uskon, että erät Euroopan johtajat, joilla on maailma Areenaanaan heidän tulisi puhua Euroopan suurista ajatuksista eikä mistään tällaisesta nappikaupasta ja alijäämistä – heidän pitäisi olla meidän perustaja isiemme kanssa samoilla linjoilla, olla idealistisempia ja kunnianhimoisempia asettaessaan päämääriä Euroopalle. Minä uskon, että tämä pitäisi Euroopan paremmin yhtenäisenä kokonaisuutena kuin tällaiset kysymykset, jotka ovat ekofinnin tai valtiovarainministereiden arkipäiväistä työtä. Sitten tämä ähm, kriisiratkaisudirektiivi. Me olemme samaa mieltä, että tämä on erittäin kunnianhimoinen aikataulunsa puolesta, mutta me pyrimme tekemään kovasti töitä neuvostossa, jotta pääsisimme niihin päämääriin, joita haluaisimme toteuttaa. Tässä ongelmia eivät aiheuta periaatteet, vaan suhteellisuus ja muut kansalliset kysymykset, mutta nämä kysymykset on mahdollista ratkaista. Uskon, että voimme päästä tässä tyydyttävään lopputulokseen riittävän tiukassa aikataulussa. Kiitoksia. uh... Edelleen kolme jäljellä, koska se on palannut. Anni seuraavaksi. Thank you and I would... Uh, Kiitos. Tervetuloa ministeri ja toivotan omalta osaltani teille myöskin onnea menestystä puheenjohtajuuskaudellanne. Melko hyvinhän se käynnistyi. Tänään oli ensimmäinen ECOFIN kokous teidän kaudellanne ja tuolloin hyväksyttiin esitys, mitä tulee että siihen, että 11 maata voi edetä tässä FTT-asiassa. Ja nyt jäädään odottelemaan komission ehdotusta ja kysyisin teiltä, onko teillä ajatusta siitä, eh, mitkä tulevat olemaan seuraavat vaiheet, kun tarkastellaan neuvoston päätöksentekomenettelyä ja oletteko ajatelleet jotain muutakin omalla kaudellanne tämän asian tiimoilta? Ja sitten kun edelleen verotuksesta puhutaan, sehän on yksi prioriteeteistanne ja sinällään hyvä asia. Eli sen sopimuksen 50-vuotispäivänä Ranskan ja Saksan johtajat nimenomaan ovat painottaneet sitä, että tarvitaan parempaa eh, veropoliittisia koordinaatiotoimia ja myöskin harmonisointitoimia verojärjestelmien suhteen. Ja tähän koordinaatio kuluu myöskin ja myöskin taisteluverokiertoa vastaan. Ja tarkoitus on myöskin alentaa verokilpailua ja dumppausta kysyisin, mikä on teidän näkemyksenne näihin asioihin ja oletteko omalla kaudellanne ajatelleet jonkinlaisia toimia näiden kysymysten tiimoilta? Paljon kiitoksia edustaja Podimaata. Äh, transaktioveroon liittyen seuraava askel on se, että komissio äh, antaa asiakirjan, jossa määritellään tämän transaktioveron elementit riittävällä tavalla. Äh, Irlanti tulee puheenjohtajamaana ähm, johtamaan näitä kokouksia, joissa tästä keskustellaan, ja me tulemme pyrkimään saattamaan asiaa eteenpäin. Ne, jotka ovat eri mieltä tässä transaktioveron kohdalla, äh, voivat myöskin hyötyä tässä. Kyseessä ei ole vain dialogi 11 opt-in valtion, siis niiden, jotka ovat mukana tiiviimmässä yhteistyössä välillä. Kaikki tulevat olla mukana tässä työssä. Sitten veroharmonisointikysymys. Tämä on liian pitkälle menevä askel tällä hetkellä, mutta me olemme sitoutuneita komissaari Semetan ohjelmaan pyrimme ratkomaan tiettyjä veronkierron ongelmia, erityisesti veroparatiiseja. Ja me tulemme näissä asioissa olemaan täydessä hänen kanssaan yhteistyössä ja jatkamaan tätä ohjelmaa. Right, Liam's now come back, so it... Eh, Liam on palannut. Nyt on itse asiassa hänen vuoronsa. Eh, Liam, jos siitä kysymyksesi, niin otetaan nämä loput sitten sinun jälkeesi, Liam. Merci Sharon. Euh, excusez-moi d'arriver. Kiitoksia Sharon. Pahoittelen, että olin myöhässä Olli Putin kanssa ähm, fin kokouksessa ja halusin nyt asettaa teille kysymyksen, jonka hänellekin asetin. Sillä tässä nyt puhutaan äh, nykyisestä jähmettyneestä tilanteesta, joka tulee tänä vuonna Eurooppaa leimaamaan. Sixpack ennustaa sitä, että joka vuosi alijäämää leikataan 0,26 prosentilla. Ja komissio taas puhuu 0,5, mutta kaikki tietävät, että jäsenmaat eivät kaikki pääse näihin tasoihin. Onko teillä tarkoitus avata keskustelu uudelleen neuvostossa niin, että ne maat, jotka ovat nyt tätä alijäämän leikkausaikataulua pyytäneet, sillä pyyntöjä on jo esitetty, päästä sitä lievittämään. Tämä oli ensimmäinen kysymys. Sitten komissio on julkaissut suunnitelmat, joka, jotka ottavat mukaan Van Rompoin mahdollisesti tulevaisuudessa esittäviä ajatuksia. Ja tässä ajatuksena on se, että euroalue ei voi toimia ilman budjettia. Budjetti, joka on tarpeen näiden asymmetristen shokkien hoitamiseksi on vaikea nähdä, mikä tilanne on keskustelun suhteen. Minä asetin tämän kysymyksen eh, herra Junkerille. Voisitteko te meille kertoa, kuinka me voisimme mahdollisesti näitä omia varoja käyttää? Ja tiedättekö tästä euroalueen omasta budjetista ehkä enemmän kuin me? Ja sitten annan tässä kollegani Antolinille puheenvuoron. Me päätimme jakaa nämä kysymykset. Kiitos. Kiitos oikein paljon ihan lyhyesti. Haluaisin kiittää Irlantia puheenjohtajavaltiona siitä, että se on asettanut puheenjohtajakautensa prioriteetiksi tämän kiinnelaina direktiivin ja että se toimii mahdollisimman pragmaattisesti. Mekin parlamentissa toimimme näin ja tulemme vastaamaan käytännönläheisesti ehdotuksiin niin, että saamme aikaan hyvän kompromissin. Ja nythän tässä vaiheessa täytyy täydentää Van Rompuyn ehdotuksia ja kun puhutaan pääomittamisesta, niin tällä hetkellä euroalueella voisi olla joitain väliaikaisia toimia niin, että voitaisiin korjata näitä asymmetrisiä shokkeja. Yeah, I don't have any niin eh, siksi väkiä eh, ei ole tarkoitus muuttaa. Ja omalla kaudellamme varmaankaan ei mitään muutoksia tule esittämään. Oli vähän hankala eh, saada selvää tänne äsken tulkkauksen kautta. En ole varma, ymmärsinkö oikein, mutta olen kyllä selvittänyt, mikä on tilanne eh, eh, varansiirtoveron suhteen, mitkä ovat seuraavat vaiheet. Komissiolta saadaan asiakirja. Se ei varmaankaan kovin paljon poikkea aikaisemmasta. Ja sitten eh, dialogit ja trilogit käynnistetään, jotta sopimus saataisiin aikaan. Ja jokainen voi osallistua, eivät vain ne osapuolet, jotka tässä vahvistetussa yhteistyössä ovat mukana. Ja tässä sitten kollegani yrittää auttaa ymmärtämään sen kysymyksen, joka jäi äsken epäselväksi, mutta eipä tämä nyt paljon auta tässä. Eli nämä vaje-tavoitteet, niiden saavuttaminen jäsenmaissa ja onkin liittyvä kysymys. Ja Euroopan neuvostossa yhteydessä tätä työstään Van Rompuyn kanssa. Vastaus ei varmasti kovastikaan tyydytä, mutta eikö tässä tule paljon muutakin, mikä ei tyydytä? Kollegat varmaan tietävät, että yleensä sitten kuuden kuukauden kauden päätteeksi saa myös hyviä vastauksia. Ja viimeinen puheenvuoro menee nyt Sean Kelille että kuullaan tässä lopuksi vielä irlantilainen ääni. Paljon kiitoksia, että sain sitä kysymyksen, ole valiokunnan jäsen. Kunnioitan tätä. Haluaisin toivottaa ministeri Nunanin ja muut edustajat täällä tervetulleeksi, kun alle kaksi vuotta sitten Irlanti oli äh, talousromahduksen partaalla – ministerit, hallitus silloin muodostettiin, nyt me olemme elpymisen partaalla, olemme tehneet erittäin hyvää edistystä ja tässä ministeri Nuunanin ähm, esiin tuomat asiat ovat sellaisia, että me tulemme niitä käsittelemään tulevien kuuden kuukauden aikana. Liittyen tähän talouskriisiin yksi ryhmä, jota usein syytetään, ehkäpä oikeinkin, ovat luottoluokituslaitokset. Ja luottoja myöntävät laitokset, sillä eräät eh, harjoittavat tällaistakin toimintaa. Haluaisin kysyä ministeriltä, onko teillä mahdollisesti suunnitelmissa eh, pohtia luottoluokitusalalle muutoksia niin, että voisimme helpottaa tilannetta tilanteessa, jossa on käytännössä monopolia. Onko teillä tarkoitus tulevaisuudessa Poison Standardsin suhteen toimia? Erityisesti olemme nähneet, että valtion velkojen suhteen heidän arvionsa ovat hyvin vaihtelevia. Kiitoksia. European Rating Agency has been... Niin, luottoluokitus. Asia jokin aika sitten esitettiin. Ja uusi luottoluokituslaitos Viime viikolla virallisesti asia oli esillä, eli jonkin verran edistystä on tapahtunut, mutta uusi luottoluokituksen autos, joka vastaisi Euroopan unionista. Tässä tietysti tämä ää, uskottavuuskysymys tulee kuvan mukaan. Tällöin saattaisi syntyä se vaara, että arvioita ei pidettäisi objektiivisina. Eli ongelma Lista on kyllä tarkastella näitä luottoluokituslaitoksia. Ehkäpä paras olisi, jos niitä olisi enemmän, näin syntyisi ainakin jonkin verran kilpailua, eikä aina luotettaisi näihin kolmeen suurimpaan. Okay, thank you. Thank you very much. Uh... Kiitos oikein paljon. Meillä on todella luottoluokituslaitosten äh, samoin kuin suurten tilintarkastusyritysten suhteen ongelma ja yritämme todella rohkaista lisätoimiin. Kiitoksia vierailustanne, arvoisa ministeri. Olen luottavainen sen suhteen, että äh, olette varmasti käytettävissämme myös kolmikantaneuvotteluissa, jos tarpeen. Näin olemme saaneet aikaan edistystä. Meillähän on tietenkin toimielinten välillä aina omat kädenvääntömme, mutta uskon, että tämä puheenjohtajakausi on meidän kannaltamme kyllä, että sen lasi on pikemminkin puoli täynnä kuin puoli tyhjä. Toivomme, uskomme näin ja uskomme, että paljon saadaan aikaan. Täällähän on monia vaikeita kokonaisuuksia työn alla. Kiitoksia ja nähdään taas. Ja muut tapaammekin sitten koska seuraavan kerran maanantaina 4. helmikuuta Strasburgissa iltasella sitten. Saattaapa olla, että kokoukset tulee aika pitkäkin, jos äänestetään. Mutta nähdään siis sitten 4. helmikuuta.